I thank you. If you could uh, take your seats, then we'll have more time for our, for our business. Um, right, the first item on the... Ensimmäinen asia esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Kukaan ei kättään heiluttele, olettaisin, että se on hyväksytty. Ja seuraava kohta on 16. heinäkuun kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Ei mitään kommentteja, selvä. Pidän niitä hyväksyttyinä kohta kolme. Puheenjohtajan tiedonannot, aina tiedonanto on, on, että me olemme jälleen verkossa, joten käyttäytykääpä mahdollisimman hyvin. Ja, ja sitten siirrytään kohtaan neljä, oh, joka on 20.10. ekonvaliokunnan valiokunnan kokouksen esityslistaluonnos, joka on muuttumaton yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Tämä on ehdotus, joka koordinaattoriten kanssa sovittiin koskien ensimmäinen heinäkuuta. Poikkeus on, että 24. heinäkuuta iltapäivällä meillä ei voi olla kokousta, koska vaikuttaa sille, että monet muut valiokunnatkin halusivat kokouksia. Mutta yleisesti ottaen Kuten selitinkin, meillä on iso joukko kokouksia ensi vuodeksi. Have. So unless there are objections by the close of business this evening, this draft calendar will be considered to have been adopted. Joten pidetään Does this siis come through the English channel? Moving on to the... Ja nyt mielipiteette vaihto koskien Sir David Tweedia koskien kansainvälistä tilintarkastuslautakunnan toimintaa ja meillä on ilo tavoittaa David tervetulleeksi tänne. Oli 10.4.2007. Ei vaikuta niin pitkältä ajalta minulle, mutta tulet pitämään noin 15 minuutin esityksen, joka keskittyy rahoituskriisiin ja tilin pitokysymyksiin, eli IAS 39 sääntöihin, ja koskee yhteis- tämä koskee myöskin ISBn ja Yhdysvaltojen FSBn arvomarkkinavalvojien yhteistyötä. Ja ehkä voit puhua myöskin G20-kokouksen lopputulemasta äh, liittyen. Meillä on tämä puhe paperilla. Arvatenkin sen jäsenille kiertetään kun hän hetki koittaa ja koordinaattoreilla on muutakin taas sitä informaatiota. Ja kysymykset tulevat sen jälkeen, kun herra Sir David on pitänyt puheenvuoronsa. Kiitos. Uh, Kiitoksia hyvät naiset ja herrat, arvoisat äh, parlamentin valiokunnan jäsenet. Miellyttävää olla täällä puhumassa teidän kanssanne rahoituskriisiin liittyvistä kysymyksistä. Äh, liit- Puhun tästä kriisistä lähinnä, vaikka se ei selvästikään olekaan välttämättä esityslistalla, mutta jos teillä on muitakin kysymyksiä, niin vastaan niihinkin mielelläni. Teksasilainen biljonääri piti hienoja juhlia yleensä ja aina jotakin erilaista tapahtuu juhlien lopussa, mutta tässä tapauksessa hän kutsui vieraansa äh, mm, uimalta, jossa oli krokodiileja. Ja hän on ensimmäinen, joka joutuu sinne, saa joko 10 miljoonaa tai, se, tai ranchin tai tyttäreni käden ja sitten sinne jo yksi hyppäsi ja hänet vedettiin pois toista päästä alasta. Ja häneltä kysyi, mitä haluaisit saada palkaksi, miljoonia vai Fransin vai tämän tyttäreni. No, mitä haluaisit? Haluaisin löytää sen ihmisen, joka työ, työnsi minut tuonne, hän sanoi. No, meillä oli vähän tällainen tunne tämän kriisin suhteen. Ja nyt haluan vain käydä läpi sitä, kuinka haluaisimme edetä asiassa. Tämä on nyt kriittinen vaihe rahoitusyhteisössä sekä Euroopalle kokonaisuudessaan että mu- muualle. Meillä on moniakin asioita, joita haluamme saada aikaan seuraavina vuosina. Yritämme muuttaa rahoitusmarkkinoiden ja Olemme tyytyväisiä. Meillä on tällainen hyvä vuoropuhelu teidän kanssa, niin kuin Suomen puheenjohtajalle mielelläni niin palaamme tänne kertomaan teille yksilötasolla, jos tarvitaan erityistä kysymyksiä, jotka teitä kiinnostavat, emmekä jätä niitä tämän ohjelman loppuun, joka nytkin on aivan loppuvaiheessaan. Viime viikolla G20-johtajat tapasivat ja vahvistavat, kuinka tärkeää on saada yhtenäiset, laadukkaat, globaalit tilinpitostandardit Tämä onkin asia, jota EU, josta EU voi olla ylpeä, koska juuri Eurooppa otti ensimmäisen askeleen sen suuntaan, että hyväksyttäisiin kansainväliset standardit 2001-2002. Se teki tämän päätöksensä ja nopeasti kasvua on tapahtunut muissakin maissa näiden standardien hyväksymisessä. Nyt 117 maata käyttää standardeja. Kiina, 2006 tuli mukaan, viime vuonna Israel, tänä vuonna Chile, Chile ja sitten koko joukko muita seurasi. Brasilia, 2010, 2011 tulossa on Korea, Intia, Japani, Kanada. 2012 Indonesia, Singapore, Malesia, Meksiko. On astettainen siirtyminen kohti yhtenäisiä standardeja. USA on päätalous, joka ei ole tässä listassa mukana, ja hekin tekevät päätöksensä olettaisen 2011 mennessä siitä, liittyvätkö mukaan vaiko eivät. Ja tämä on yksi syistä, miksi tällä hetkellä työohjelmamme on mikä on. Näin pyrimme varmistamaan, että kansainväliset standardit ja USA-standardit eivät ole liian pitkänä, pitkällä toisistaan ja teemme helpommaksi heille liittymisen tietysti he menettävät jonkin verran suverenisuutta, kun siirtyvät kansainvälisiin standardeihin mukaan, siis USA. Yksi asioista, jonka haluamme saada aikaan, on pitää teidät ajan tasalla siitä, mitä me teemme. Meidän täytyy toimia globaalilta pohjalta. Tietenkin ensi viikolla olen USA sen jälkeen Japanissa. Ja tietenkin olen niin kuin, ollut, niin kuin ollut mukana Ecofinissa, tapaan heidät uudestaan noin kuukauden kuluttua. Ja täällä on kirje, kopio kirjeestä jonka äh, luottomiehen miehen, miehen lähetys meille lähetti. Haluaisin nyt vastata, sanoa, että olemme reagoineet tähän kriisiin nopeasti ja tarttuneet erityisen kysymyksiin, jotka ovat nousseet esille Euroopassa. Me haluamme tarkastella eri aspekteja. Olemme yrittäneet saada mukaan koko joukon asiantuntijoita ympäri maailmaa, mukaan lukien Euroopasta. Aloitimme USAn kanssa. On tällainen rahoitusneuvonta komitea, jotta he kertoisivat, mitä puutteita näkevät kriisin hoidossa. Monet no, näistä jäsenistä olivat peräisin Euroopasta. Ja ensimmäinen Hollannista, Steven Haddell, pääjohtaja. Sitten Michel Brada Ranskasta. Ja Tommaso Padasciopa, entinen valtiovarainministeri Italiasta, herra Müller Bundesbankista, Papademos, Euroopan keskuspankin varapuheenjohtaja. Kun katsotaan, mitä tapahtui, he raportoivat asiasta he, heinäkuun lopussa, annan tämän kopion mielelläni teille, ja pyrimme toteuttamaan näitä relevantteja suosituksia. Minkälaisia tilinpitokysymyksiä tuli esille? Joillekin teistä tämä on hiukan kaukainen asia, mutta kun tulee Skotlannista, niin ymmärrän, että asiat voivat olla vähän kaukaisia kun olen tilinpitänä yksi pää, erään kollegani Hebrideille, jotta tutkisimme siellä tilannetta. Ja koska he olivat Lontoosta, he halusivat olla ajan tasalla ja he menivät sitten lehtikesken ostamaan Financial Times-lehden. Ja sitten olitkin hämmästyneitä, kun häneltä kysyi, haluatteko eilisen vai toissapäiväisen lehden? No, teidän pitää palata sitten huomenna, jos haluatte tämän päivän lehden. Hänelle vain kerrottiin. Me olemme tarkastelleet kysymyksiä, joita Eurooppa on ottanut esille. Ne liittyvät varainhoitovakaustilanteeseen. Tähän on jo kolmea alueeseen, neljän alueeseen. Ensinnäkin likvidien markkinoiden käytä arvo, sitten off-balance sheet kysymykset, taseen ulkoiset kysymykset ja kolmanneksi ö, riskien ilmoitukset. Kolmesta asiasta olemme jo antaneet vastauksemme, mitä tulee käypään arvoon. Likvideihin markkinoihin laadimme raportin vuosi sitten suurin piirtein komission komissio sitä myös ylisti. Me tiedämme, että on tuntu huolta siitä, että ehkä meidän näkemyksemme eroavat USA-laista näkemyksistä ja tämän takia me ponnistelemme sen suhteen, että saisimme yhteyttä näiden kantojen välillä ja voisimme lähentää standardeja, joita sitten ensi vuonna tulemme julkistamaan. Mitä tulee offshore tai tasen ulkopuolisiin kysymyksiin vaadittiin suurempaa avoimuutta, jotta voitaisiin näyttää riskit, joita yrityksillä oli näissä eri kriiseissä ollut ja meidän standardimme pitivät pintansa varsin hyvin. Monet eurooppalaiset yritykset, jotka aikaisemmin ovat käyttäneet amerikkalaisia standardeja, siirtyivätkin kansainvälisiin standardeihin. Ja he ovat kertoneet meille, että heidän piti konsoloida monia haarayhtiöitä eurooppalaisten kansainvälisten sääntöjen mukaisesti, mutta ei USA-sääntöjen mukaisesti. Tiukennamme sääntöjä silti. Viime maaliskuussa raportoimme riskin ilmoittamista, tiukensimme myös täällä sääntöjä riskit, jotka liittyvät rahoitusvälineisiin Standardien tärkein kysymys koskee rahoitusvälineitä. IAS 39 on sen nimi. Ja jos tämä standardi ymmärtää, ei ole lukenut sitä kunnolla. Se on lähes käsittämätön. Me perimme sen ja te herit, peritte sen ja nyt sitä tarkastellaan. Olemme tarkastelleet niitä lukuisia kysymyksiä, joita tästä standardista sokeutui komissio. Viime vuonna vaati toimintaa koskien käypää arvoa illikvideillä markkinoilla mukaan lukien selkeyttämistä CDOiden luottoderivatiiviobligaatioiden suhteen, miksi Yhdysvalloissa on erilaiset säännöt, arvon alaskirjaussääntöjä, kun alas kirjataan sellaisia instrumentteja, joille on markkinat available for sale. Ja sitten on kysymys, miten voidaan uudelleen klassifioida sellaiset varallisuusesineitiöillä, jotka ovat käyvän arvon option ulkopuolella. Me olemme vieneet loppuun illikviidinen markkinoiden käsittely, kuten mainitsit. Me työskentelemme Yhdysvaltojen äh, valvojan kanssa CDOn suhteen, ja he ovat muuttamassa omia luottoderivatiiviobligaatiosäätöjä meidän säätöjen mukaan. Sitten, äh, sitten äh, alaskirjaaminen ja tämä uudelleen klassifikointi, käyvän arvo, optioon ulkopuolelta. Ja tässä komissio halusi nopeita toimintaa, kuten myöskin neuvosto. Alun perin ajattelimme, että käymme läpi nämä asiat IS 39 tarkalla kamalla läpikäyden. Tämä on aina ollut prioriteetti. Tarkoitus oli vuoden lopulla raportoida asiasta. Ensimmäinen neljättä me päätimme, että meillä olisi kiireellinen kuuden kuukauden tarkistus tarkoituksena saada ehdotus, joka luo kattavan uuden ehdotuksen. Me olemme tyytyväisiä, että G20 Lontoon äh, huippukokouksessa seurapäivänä pysi standardoijia vähentämään äh, äh, tilinpitostandardeja kansainvälisessä yhteydessä, ympäristössä ja siihen me pyrimmekin. Mutta Yhdysvaltojen ää, standardoija muutti kantaansa ja huhtikuussa tuo taho ilmoitti sääntöjä, jotka koskevat alaskirjauksia tietyissä tilanteissa – joka sai meidät kiihdyttämään lähestymistapaamme suhteessa siihen, mitä nel- ensimmäinen neljättä ilmoitamme. Me, me pelikenttää haluttiin tasoittaa, mutta se oli siinä monimutkaistunut asioita. Jos me haluamme vähentää monimutkaisuutta, standardi täytyy r- kirjoittaa uudelleen. Ja me kirjoitamme standardia uudelleen alaskirjaston suhteen. Sehän on huolta aiheuttanut. Ja kesäkuun ECOFIN kokouksessa me uudelleen ISBn sitoumuksen saada tämä projektin loppuun, niin että se olisi käytössä vuoden lopun mennessä. Me olemme yhä aikataulussa. Heinäkuussa me julkistimme äh, ehdotuksia koskien uudelleen ja alaskirjauskysymyksiä, joita komissio oli ottanut esille. Kahden kuukauden ajan sitä saatettiin komi- kommunikoidamme yli 200 yksilöltä, henkilöltä kommentteja. Me tapasimme myöskin 70 instituution edustajia, pankkien edustajia, vakuutuslaitoksia, jotka käsittelevät näitä kysymyksiä. Meillä on ollut hallitusneuvoston yli, ylimääräisiä kokouksia ja me olemme aikataulussa. Tällä aikataululla pidämme huoltamme siitä, että valvontaviranomaiset kykenevät prosessia hallitsemaan. Neuvostokomissio ja muut kykenevät hallinnoimaan sujuvaa mm, hyväksymisprosessia. Meillä on uudelle luokittelun mittauksen suhteen uusia ehdotuksia. Ensinnäkin me pyrimme merkittävästi vähentämään rahoitusinstrumenttien tilintarkastuksen monimutkaisuutta. Ne kun G20 allekirjoitamme ehdotukset ovat johdonmukaisia monen sidosryhmän kantojen kanssa mukaan lukien Baselin komitea, kustannuspohjainen ää, ää, tilinpito on joillekin arvostus erille asianomainen, ottaen huomioon todellisuuden realiteetit ja transparensin taaten. Me pyrimme tasapainoisesti löytämään sopivat kriteerit sen suhteen, minkä instrumentit arvioidaan kustannuspohjalta ja mitkä arvopohjaisesti. Tämä liittyy instituutioiden bisnesmalliin, sen sisältöön. Me emme ehdota pankkien lainakirjoja pitäisi arvioida käyvän arvon mukaan. Niinpä pankit, jotka ovat perinteisessä toimissa, siis luot, luottotoiminnassa, käyttävät, käy, eivät käytä käypäarvoa. Ne tämä kustannuspohjalta. Ne, jotka treidaavat, ostavat derivatiiveja, osakkeita. Ne ovat mukana toksisten tai eksotisten instrumenttien kaupassa, jossa käteisvirrat ovat epävarmoja. Huomaavat, että tulevat käyttämään käypää arvoa. Meistä lähestymistäpämme on parempi kuin Yhdysvaltojen kannan ottaminen. No. Meillä on ehdotuksia, jotka vastaavat EUn pyytöihin ja institutionaalisiin huolenaiheisiin. Vastaamme myöskin vaatimukseen vähentää monimutkaisuutta. Me myös ennakoimme tulevia ongelmia, joita, joista komissio ei ole vielä esittänyt kysymyksiä meille, mutta kysymyksiä, jotka nousevat esille, kun yritykset tulevat uudelleen luokittelemaan ja siirtämään kustannus siirtymään kustannuspohjaisen luokittelun tai päinvastoin. Ja sitten tämä Fair Value Optionin ulkopuolella toimivien erien uudelleen klassifiointi on huomioon otettu. Tämä liittyy myöskin kustannuksiin, jotka liittyvät raportointiin vaatimusten muutoksiin, tiuhiin muutoksiin. Jotkut ovat sanoneet meille, että meidän pitäisi käyttää enemmän aikaa. No, Yhdysvalta on varoittanut, että sokeasti ei saa amerikkalaisia sääntöjä sokeasti hyväksyä. Ja siihen me joutuisimme, jolle me haluaisi kunnolla työtä tehdä vuoden loppuun mennessä. Edeltäjänä tässä valiokunnassa ei halunnut, että me liikaa omaksuisimme, ottaisimme huomioon amerikkalaisia standardeja – siellä segmentoin raportoinnin suhteen vastustettiin. Me emme välttämättä vastusta yhdysvaltalaisia standardeja, tämä ei ole sellainen. Ja vaikka hyväksyisimme Yhdysvaltojen ehdotuksen, pelikenttä ei olisi tasainen. Meillä on erilaiset säännöt. Me sallimme alaskirjausten muuttamiseen toisen suuntaan yläskirjauksiksi, amerikkalaiset eivät alaskirjaukset amerikkalaisissa ehdotuksissa laukeavat eri ehdoin. Eikä ole mitenkään yllättävää, että jotkut Yhdysvalloissa halusivat mieluummin käyttää meidän alaskirjassääntöä pikemmin kuin amerikkalaisia. Meidän ehdotukset eivät ole mitenkään hatusta vedettyjä. Meidän ehdotukset tehtiin ensin 2007 pienten yritysten yhteydessä. Meillä oli keskustelupaperi jo viime vuonna, jossa ehdotimme näitä asioita. Nämä eivät ole meille uusia. Prioriteettien lisäksi me tarkastelemme muita G20-hälyttämiä kysymyksiä. Me myöskin erotamme luottotappioiden kirjauksia niin, että ne tapahtuisivat aikaisemmin. Me työskentelemme Baselin investoijien muiden kanssa, jotta meillä olisi enemmän ennakoiva olisi pikemmin kuin tämä nykyinen toteutuneet luottotappiot, joka perustuu kansainvälisiin standardeihin. Me toivomme, että meillä on uusia ehdotuksia koskien hedgingia vuoden lopussa. Me, meidän työmme vaatii kattavaa, transparenttia avointa konsultointeja. Me työskentelemme kovasti, että kaikki sidosryhmät, valiokuntanne, ECOFIN, mukaan lukien keskuspankit, arvopaperimarkkina, valvojat ja investoijat ottaa huomioon kommentit ehdotuksimme osoittavat, että niitä pidetään myönteisenä, mutta voin vakuuttaa teille, että olemme sitoutuneet työohjelmaan, jonka laadimme rajoitussa ajassa, jotka tänään on ollut käytettävissä, niin olen rajoittunut rahoituskriisin vaikutuksiin, mutta meillä on esityslistalla paljon muutakin. Meillä on yhdeksän asiaa, joiden parissa me olemme päättäneet työskennellä Yhdysvaltojen kanssa niin, että me laadimme yhteiset standardit näillä alueilla. Eläkkeet, ää, ja vakuutussopimukset esimerkiksi. Viime viikolla G20 pyysi, että työ vetäisi loppuun kesäkuussa 2011. Me informoimme teitä edistyksestä, jos tämä teitä huolestuttaa. Me palaamme mielellämme asiaan tai henkilökohtainen kanssa pienissä ryhmissä, että pysyisitte asioista perillä. Meillä on hyvin tärkeää, että teette niin. Lopuksi sanoisin, että on erittäin tärkeää, että meillä on Euroopan tuki tässä globaalissa projektissa. Olette yksi tärkeimmistä tukijoistamme ja arvostamme sitä. Tämä on varmaan paras mahdollisuutemme sukupolviin luoda globaalit standardit. Kun minä olin koulussa, minä pelasin koulun jalkapallojoukkoissa ja muistan, että kupin puolivälierissä johdimme yksin alla, kun äh, hyökkääjä eteni niin nopeasti, että hän meni minun ohi niin nopeasti ja huomannut, että hän potkaisi äh, pallon tolppaan, pallo osui uudelleen, käänny vasemmalle ja ää, sain pallon sitten tolpan ulkopuolelle, mutta eivät tajunneet, että pyrin vasta peittämään ensimmäistä laukausta. Meillä on nyt sukupolvemme mahdollisuus ja meidän täytyy työskennellä, että saamme aidosti globaalit standardit. Thank you very much. Kiitokset. No niin. Tässä oli pieniä teknisiä hankaluuksia mikrofonin kanssa. No niin, puhujaluettelossa ensimmäisenä Jean-Paul Gauzes. Eli Ranskan kanava ilmeisesti on tässä sopivin. Löytyykö? Jean-Paul, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että te arvoisa pääjohtaja tulitte kertomaan meille näistä kysymyksistä. Olen puhunut varsin suoraan, tietysti tartuitte näihin tiettyihin kysymyksiin alustavassa puheenvuorossanne, mutta olisin halunnut, että hiukan vielä täsmentäisittekin näitä. Nyt sitten kolme pientä kysymystä, mutta kuitenkin tärkeistä asioista on kyse, miten aiotte integroida G20 suositukset hiljattaisiin, nämä ehdotukset teidän edustamislaitoksen ehdotuksiin. Toinen kysymys, te käsittelitte, tämä on tärkeä kysymys. Kriisi on osoittanut, että pätevä arvo ei pätenyt joissakin tapauksissa tiettyjen välinen kohdalla. Voisitko kertoa hiukan tästä enemmän, koska tämä on kiireellinen asia käsitellä Aikooko ASP ottaa huomioon suositukset ja perusperiaatteet Baalin, Baselin komitealta tähän mennessä? Ne on näytetty unohdettu, ohitettavan pitkälti. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, um, niin, G20-ehdotukset liittyvät siihen, mitä mekin esitämme, eli monimutkaisuudessa luovuttaisiin, saataisiin kansainväliset standardit aikaan, ja viime viikolla sitten sekin seikka, että pyritään saattamaan ohjelmapäätökseen eh, vuoden 2011 kesään mennessä Yhdysvaltojen kanssa. Eli olemme samalla linjalla g 20 ehdotuksen kanssa. Mitä sitten tulee käypään arvoon? Tietyissä tilanteissa kyllä, mutta yksi asia, joka tästä kriisistä on eh, sulkeutunut liittyy siihen, että ehkä nyt käyvän arvon merkitystä on yliarvostettu. Eh, neuvonantajat nimittäin totesivat, että eh, tässä on ehkä eh, aliarvioitukin menetysten merkitystä ja tälle syy on se, että ei välttämättä ole niin paljon käypää arvoa kuin ajatellaan. Yhdysvalloissa on osoitettu se, että noin 25 prosenttia eh, on eh, käyvänä muodossa pankkien omaisuudesta. Ja sitten tässä taas eh, luotot ja luottien hinnat tulevat kyseeseen. Eli voidaan kyllä määritellä käypä arvo, mutta sitten eh, luottojen myötä syntyy, syntyy tappioita väärän toiminnan, vääränlaisen toiminnan kautta. Mitä sitten Baselin tilanteeseen tulee? Uskon, että olemme senkin linjausten eh, mukaisesti. No, uudet ehdotukset eh, ovat tällä tavalla toimineet. Jos lähdetään liikkeelle siten, että halutaan kattaa korot ja halutaan kattaa myöskin pääoma, niin tällöin ehdottaisimme, että käsitellään nämä yhteisesti. Sitten kun ei tiedetä, miten kassavirrat äh, kulkevat, niin tällöin on huomioitava käypä arvo. Olemme käyneet tästä keskustelua eri foorumeilla, eli me tapaamme toisemme vielä parin viikon päästä uudelleen. Uh, thank you for that. Kiitokset. Ja sitten seuraavana puhujana herra Boltz, olkaa hyvä. Dankeschön. Äh. Kiitos puheenjohtaja. Niin, David, ensin haluaisin lämpimästi kiittää äh, teitä siitä, että tässä olette huomioineet Euroopan parlamentin roolin näissä kysymyksissä ja varmasti tulemme tukemaan teitä myöhemmin vielä. Pari kysymystä haluaisin esittää. Ensinnäkin johtokunnan ehdottama ähm, arviointikategorian vähentäminen, alentaminen. Tällähän pyrittäisiin äh, monimutkaisten sääntöjen yksinkertaistamisen. Näin ollen tämä olisi tervetullut ehdotus. Mitä sitten tulee siihen, että lähdettäisiin liikkeelle vain konkreettisista arvopapereiden ominaisuuksista ja tähän liittyvistä kustannuksista. Mitä te ehdottaisitte? Eli olisiko lähtevä liikkeelle eh, kaupan määrittämistä eh, tilanteista, jotta ei jouduta liian eh, jäykkiin kriteerimäärittelmiin ja niihin soveltumisiin. Tämän lisäksi tässä kritisoitiin sitä, että mitä tulee oma pääoman rahoittamiseen, niin tässä ei olisi asetettu selkeitä ra- rajoja toteutuneiden ja toteutumattomien voittojen osalta. Katsottaisiin, että tämä ei olisi kaikissa tapauksissa hyvä tapa toimia, jos esimerkiksi katsotaan pitkän aikavälin sijoitustrategioita – Tällöin tämä voisi olla mielenkiintoinen vaihtoehto. Kyllä, mitä mieltä te olette tästä? Um, Kiitoksia. No jos nyt katsotaan ensin näitä seikkoja. Tässä on neljä eri luokkaa nykysääntöjen puitteissa ja ne ovat aiheuttaneet hankaluuksia. Yksi on melko selkeä. Jos käy kauppaa, ja tässä syntyy näitä uh, mark-to-market, tällaisia markkina-arvoisia. Eh, tällöin välttämättä eh, tällainen vaihto, arvonvaihto, sillä ei ole suurta merkitystä, mutta sitten heräsi epäilys siitä, että instituutiot, joilla eh, luokassa on näitä tuotteita, jos ne haluavat voittoa ja yhteen kautta tämä olisi mahdollista, niin tällöin olisi mahdollista ajatella myyntiä voiton saamiseksi tältä pohjalta standardi syntyi ja ajateltiin, että tämä ei olisi eh, oikeudenmukaista jos myynti tapahtuisi, niin tällöin eh, kaikki siirtyisi markkinoille ja tätä pidettiin naurettavana. Siksi syntyi kolmas eh, myyntiin tarkoitettu luokka ja tämä on ollut ongelmallinen ja siitä raportissakin kerrottiin, sillä monet tuotteet, jotka yleensä olisivat niin sanotussa health maturity-luokassa ja katsottiin sopivaksi myyntikategoriaan, sillä eli myyntiin käypäinen koski eh, mark tilanteita mutta tällöin näitä eh, arvoja ei hyödynnetty kuin vasta myyntivaiheessa. Mutta kuinka sitten eh, menetellä tappiotilanteessa, niin standardin luojat esittivät uusia määräyksiä, eli miten pitää huoli siitä, että tappiot eivät olisi pysyviä. Ja tästä syntyy näitä sääntöjä, joita Euroopassa sovelletaan. but you could reverse it mitä arvopapereihin tulee, osakkeisiin tulee, alaskirjaus tapahtui, kun, arvo, äh, kun kirjaustarve oli merkittävä tai pitkäaikainen, mutta kirjausta ei voinut muuttaa ylöspäin. En puolustele tätä. Tämä oli amerikkalainen arvo, arvostusjärjestelmä, se oli naurattava. Meillä oli kolme äh, arvostussääntöä. Me tämä available for sale markkinoitava kategoria poistuu, ja, mutta muutokset koskevat myös sitä, mitä voidaan kustannuspohjalla kirjata. Ja nämä available for sale markkinoit tarvopäiväilet pitkälti siirtyvät kustannuspohjalle. Jos myyt, niin se pitäisi olla arvopohjainen, niin jos sinä kerät esimerkiksi korkotuottoa, niin se on kustannus, silloin kustannuspohjainen arvostus on oikeanlaista tämä sitten pitkäaikaväliin tappiot. Me tiedämme, että yksi merkittävistä teollisuuden aloista tässä on vaikutusteollisuus. Olemme vaikutusteollisuuden kanssa rakentavassa yhteistyössä Euroopassa tuottaaksemme uuden standardin, joka mittaa vakuutusvastuita. Ja me tulemme arvioimaan vakuutusteollisuutta spesifisti, kun tiedämme, milloin menee me tämän suhteen, ja sitten me tiedämme, mitä me assettipuolella. Mutta paljon on siis tulossa, mutta ei tämän vuoden lopussa. Tämä menee, saadaan tehtyä 2011 mennessä, siirrytään eteenpäin. Thank you very much. Um, I'll now move on to a couple... No niin, lisää kysymyksiä sitten sosiaalisten ryhmästä. Olkaapa hyvä ensimmäinen puhuja muchas gracias y... Kiitoksia. Kiitän kovasti. että olette tullut puhumaan. Todellakin tilinpitokysymykset ovat keskeisiä asioita silloin, kun käsitellään rahoituskriisiä. Minä haluaisin ensin puhua siitä, miten tämä hallinto on kehittynyt, talouden hallinto on kehittynyt, koska kerran niin Euroopan parlamentti kuin G20 ovat todenneet, että täytyy ottaa huomioon erilaiset osapuolet, shareholders ja miten ja onko saatu aikaan sopimuksia myös rahoituksesta. Siksi haluaisin hiukan taustaa näistä kysymyksistä. Myös on erittäin tärkeä meidän kannaltamme katsottuna taso, jolla näitä standardeja hyväksytään kolmansissa maissa. Haluaisin myös viittauksen tähän ja entä sitten, kun on olemassa yhteistyötä USAn kanssa? Se on ratkaisevan tärkeää, että saadaan aikaan todella kansainvälinen järjestelmä. Haluaisinkin tietää tästä. Ovatko yhteydet olleet olemassa tähänkin mennessä? Voitteko kertoa jotakin konkreettista? minkälaiset erot ovat kaikkein huomattavampia järjestelmien välillä ja onko jotakin mahdollisuutta sovittaa nämä jotenkin yhteen. Ja lopuksi haluaisin jonkinlaisen viittauksen siihen, mikä on välitön toimintasuunnitelma. Well, thank you, sir. You've hit, uh, some pretty... Aika kuumia perunoita. Kaksi ensimmäistä koskee tätä luotettavista kysymystä äh, annan kyllä henkilökohtaisen mielenne, tämä hallinta governance-kysymys. Kiinnostavaa katsoa ISBn historiaa, kun me, meidät luotiin. Äh, lautakunnan perustelevat komissio ja Yhdysvaltojen SEC, arvoparivalvoja. Ja tämä perustui amerikkalaiseen standardin luomisjärjestelmään, mutta yksi ero tässä oli, meillä oli itsenäinen äh, lautakunta, joka teki päätökset, ja sitten meillä on luotamit, jotka nimesivät ää, neuvoston, mutta eivät saaneet puuttua sitten toimintaan. Mutta Yhdysvalloissa oli vielä jotain tämän lisäksi, eli SEC, Stock Exchange Commission, jonka demokraattisesti nimitetyt, nimitetyt jäsenet nimesivät. Tämä oli hankalaa kansainväliselle elimelle, koska ei ollut kansainvälistä SECtä. Siinä vaiheessa hyvin harvat maat käyttivät näitä standardeja – Joten on ollut aitoa askel eteenpäin, että viime vuonna on luotu tämä seurantalautakunta komission edustettuna siellä Japanin, Japanin arvopaperivalvojan kanssa. SCCn puheenjohtaja on siellä mukana ja siellä on kaksi muuta merkittävää äh, valvontaviranomaista. Sitten Basel on seurantajäsen. Tämä, tämä alustava muodostelma, mutta keskustelu kysymys on sitten, miten tässä edetään mutta tässä on jonkinlainen linkki demokraattiseen prosessiin, joka oli tämän valiokunnan iso huolenaihe. Ja ihan oikeasti tähän olisi pitänyt siirtyä ja nyt siinä ollaan. Ja jos tämä nykymuoto on niin asianmukainen, on keskustelukysymys. Rahoituksen suhteen meillä on pulma. Meidän kustannukset ovat siinä 15-18 miljoonaa puntaa vuodessa. Sen verran tämä pyörittäminen maksaa ja me toimimme tappiolla meillä on riittävästi rahoitusta, osittain koska Yhdysvalloista ei sitä tule, mutta jopa Euroopassa. Se ei ole mitenkään liian anteliasta. Komissio antaa meille vähän rahaa ensi vuonna, mutta vähemmän kuin saamme yksittäisiltä mailta. Se on huolenaihe. Ja nämä luotut miehet trustees varmasti tulevat puhumaan siitä. Rahoitus on kyse. Olen lähellä, koska mä kilpailen memoitteen kansainvälisten elimien kanssa – mutta jos ajattelee, että rahoituslaitosten bonoksia, niin meidän kustannukset ovat pieni murtoosa. Mutta meillä on rahoitusongelma. Muut maat, mainitsen aikaisemmin, nämä äärimaat, jotka ovat omaksuneet tätä etelä amerikkaan tulossa mukaan lähivuosina. Aasia on vahva. Aasiasta tulee paljon tukea. He ovat juuri muodostaneet ryhmän keskustelemaan – elimen luomiseksi. Kokevat, että Aasian puolesta ei puhu kukaan. Heillä ei ole tällaista organisaatiota. He haluavat luoda keskustelukumppanin ja sitten kolmas jalka on Yhdysvallat. Tämän hän mainitsit. Viime viikolla SECn puheenjohtaja ja päätilintarkastaja kommentoivat sitä, että edellisen hallinnon tiekartta Yhdysvaltojen siirtymisestä kansainvälisiin standardeihin ei ollut kuollut. Myöhemmin tässä syksyllä sieltä tulee tiedonanto olettaisiin, että kartta pysyy hengissä. Minulla ei ole sisäpiirin tietoa, mutta meillä on konvergenssiohjelma. Olemme Yhdysvaltojen kanssa sen allekirjoittaneet ja G20 haluaisi, että 2011 puolessa välissä päästään siihen. SEC mukaan pitäisi tehdä päätös siinä vaiheessa IFRSään siirtymisestä. Se on vain kysymys, jos he eivät siirry siihen, jos he eivät, niin oletamme yhteistyön Yhdysvaltojen kanssa vähentävän, koska muu maailma ei tule sietämään sitä, että yhdellä maalla on paljon sananvaltaa, mutta ei osallistumista. Uskon, että globaalien standardien näkymät ovat hyvät. Yksi pääkysymyksestä on, että lopetamme työohjelmamme, joten ei ole mitään syytä Yhdysvaltain standardit ja meidän standardit ovat suunnilleen samat vastaukset. Heillä on 17 sivua standardeja, meillä on 2500, joten ihan samaa meillä ei ole. 17 000 ei pitäisi mennä, mutta tuo tulee olemaan tuo päänäkökohta. Siirtyminen on helpompaa, jos he tekevät tuon päätöksen, ja toivottavasti niin käy. 2011 Japani. Japanilaiset yritykset saavat Japanissa käyttää kansallisia standardeja tästä vuodesta lähtien – ja lopullinen päätös siirtymisestä enää 2012, mutta päätös on vielä lähellä, koska isot yritykset ovat joko siirtyneet tai siirtymäisillään. Catherine Steele. Kiitoksia kovasti sitten Catherine Steele. Thank you, um, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Sir David erittäin kattavista vastauksista. Minulla on muutama nopea kysymys yhtä jo hiukan käsittelitkin USAn yhteydessä ja aikataulun yhteydessä ja mitä tahansa me voimme tehdä mielestäni valiokuntana ja myös jäseninä. Monethan kuuluvat USAn valtuuskuntaan myös me. Jos mä voisin painostaa sitä varmastikin olisi hyötyä käytännön tasolla. Mutta ensin haluaisin kysyä pankeista, mitä EU:ssa on tästä mieltä ymmärtääkseni. Lehman Brothersien lopettaminen menee kymmenen vuotta, kun emme tiedä, missä rahat ovat. Ja tämä löytyy meidänkin ongelmamme. Sitten sanoitte vuoden lopussa, että teillä on tulee montakin näkemyksiä. Meitä kovasti kiinnostaisi kuulla tämä, koska kerran tarkastelemme tässä valiokunnassa ehdotuksia tietystä lainsäädännöstä, jotka liittyvät juuri tähän. Ja sitten puhutte myös vakuutuksia. Tämä tuntui myös erittäin mielenkiintoiselta. Monet meistä varmasti täällä puhuvat globaaleista standardeista ja te todellakin annatte ennakkotapauksen tästä ja mitä tahansa me voimme tehdä auttaaksemme teitä. Varmastikin on se hyödyllistä ja kun sitten palaatte hybridille, minä itse Irton Scotlantia ehkä voisi tarkistaa, miten laajakaista siellä toimii, koska ymmärtääkseni EU-rahoituksella voitaisiin tässäkin avittaa jatkossa. Kiitoksia. Tunnistin aksentin ennen kuin puhuit sitä Mistä päin olet kotoisin? Lehman Brothers-tilanne. Opetti meille kaikille läksyn tiedon, että rahoitusvakauslautakunta on keskustellut juuri siitä, mikä mainitsit. Ja hallitukset kautta maailman ovat huolestuneita joidenkin näiden isojen organisaatioiden valtavasta kompleksisuudesta. Ja nyt on aito kampanja kompleksisuuden vääntäminen tytäryhtiöiden holding-rakenteiden yksinkertaistamiseksi. Niin on tapahduttava. Ja tämä pätee koko alla Sama kaikkea derivatiiveja, ne ovat olleet liian monimutkaisia, ihmiset ovat olleet ymmärtäneet ja markkinat kutistavat, ihmiset eivät tule ostamaan derivatiiveja samassa määrin. Näin tulee käymään, muut tulevat tekemään sitä hedging. Oh, tilitarkastuksen piili, joka on ihan karmea monimutkainen Eikö sen tarvitse olla? Hedging suhteena on kaksi menetelmää. Me tulemme siirtymään yhteen. Toinen on tämä tehokkuustesti. Saat käyttää hedging arvostuseränä, jos siirrät voittoja tätä tappioita tuleviin vuosiin vastaamaan sitä, minkä pyrkit suojaamaan. Jos hedgingin tehokkuusaste alle 80 prosenttia, et voi käyttää sitä hedging-arvostuksessa – mitä vikaa 60-70 äh, hedgingissä, Joo, siihen nyt haluaa? Me pyrimme vastaamaan tämän periaatteen monimutkaisuuden vähentämiseksi ja pyrimme tekemään ehdotuksen vuoden loppuun mennessä ja voimme puhua sitä myöhemmin. Toivottavasti tässä äh, minä asun lähellä Edinburghia ja laajakasta ei häppöisesti toimi. Minullakin on ongelma. Um, Vicky Ford. Kiitokset, Vicky Ford. Kiitokset David siitä, että pääsit tänne tänään. Mielenkiintoinen tarina siitä, kuinka mielenkiintoista lukea eilispäivän Financial Timesia, koska eh, lehden kannessa saattaa lukea, että ihmiset eivät voi luottaa pankkeihin. En tiedä kuinka tämä nyt voi olla pääotsikko, mutta ilmeisesti pankkeihin kuitenkaan ei luoteta ja niinpä tilinpitäjänä voi vain selvittää taseita ja kysymyksiä, että ihmiset ymmärtävät, miten voivat rahojaan tallettaa. Ja jos haluamme palauttaa tämän luottamuksen, tarvitaan selkeyttä, johdonmukaisuutta ja varmuustekijöitä. Minua huolettaa se, että se, mikä nyt ainakin ajoituksellisesti näyttäisi olevan eroavaisuutena, eh, niin aikataulullisesti katsottuna eroja ilmeisesti Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä ei paljonkaan ole, ja olisi hyvä, jos Yhdysvallat voisivat nyt seurata Euroopan esimerkkiä. En ole itse toiminut kirjanpitäjänä, mutta kauan sitten kuitenkin olin mark-to-market-tyyppisessä eh, toiminnassa ja omat kokemukseni tämän tyyppisistä likviteistä varoista olivat sellaisia, että tämä on varsin häilyväinen markkina-alue ja epävarma sellainen, siis epälikvidit markkinat. Ja niinpä minua hieman huolettaa, kun kuulen siitä, että eri luokia voitaisiin eh, kustannuspohjaisista luokista siirtää tällaiseen eh, M2M-tyyppiseen Tähän tulisi kiinnittää huomiota ja varsinkin, niin kuin komissiokin kirjeessään totesi, mitä tulee sitten vakuuttamiseen arvopaperistamiseen tämän saattaa vaikuttaa tämän tyyppiseltä, mutta eh, siitä voitaisiin ajatella siirtämistä M2M-tyyppisen menettelyn. Ja se, mikä minua myöskin huolitti tässä, liittyy siihen, kun puhut siitä, kuinka paljon nyt uudelleen luokituksia tehdään. Ja komissio toteaa, että tämä saattaisi olla hankala, eh, kun tarkastellaan sitä taloudellisesti ja myöskin poliittisesti kun ajatellaan, mitä viime vuonna tapahtui, en tiedä, minkä tyyppisiä taloudellisia vaikutuksia tällä myöskin saattaisi olla. Kiitos. Ensinnäkin monimutkaisuuteen. Ää, tilin tarkastaminen ei ole mitään raketin keksimistä, mutta säännöt ovat monimutkaisia. Meillä on neljä kategoriaa, me emme tarvitse niitä, haluamme niistä eroon. Meillä on eroja Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat erottaa, että kaikki rahoituserät arvioitaisiin käyvän arvon mukaan. Me emme ole samaa mieltä. Me keskustelimme asiasta. Tapaamme kuukauden kuluttua, kun he etenevät näkemyksissään, me omissamme, me teemme parhaamme savun saamiseksi. Mutta ne, joilla me vastaamme, ovat sitä mieltä, meillä pitäisi olla kaksi kategoriaa, yksi kustannus ja yksi äh, arvoperustainen, niin joten hankala tämä on. Yksi vaihtoehto on myös siirry samaan suuntaan, mutta sitten, että tuottolaskelma olisi sama. Mutta ajatellaan, että äh, tiedonantosäännöt olisivat samat ja sitten sitä kautta siirtyisimme kohti Yhdysvaltoja. Joten tämä voidaan tehdä epälikvidit äh, rahoitusvälineet, tämä rajaa tässä ei ole kauhean selkeä. Meillä oli asiantuntijaryhmä, meillä oli 20 instituutiota. Me kysymme niiltä, jotka arvotuksia te- laskivat, eli tarkastajilta ja säätelyviranomaisilta. Tämä oli kiinnostavaa. Tässä oli tämmöinen katarsis. Kaikki ymmärsivät, että me pyrimme kaikki tekemään suunnilleen samaa. Emme ihan oivaltaneet sitä, mutta näin se on. Ja menestyksekkäimpiä olivat ne, jotka, kun heillä oli arvostusmalli, he tsekkasivat siitä markkinoilta markkina-arvoihin, malli, niin että kun markkinat kuivuvat, niin heillä oli karkea idea, että mar, äh, malli antaisi kutakuinkin asialliset arvostukset. Tiedämme, että tiedon antovelvollisuudella on merkitystä, koska äh, sulle yleensä on tärkeää tietää, että mikä osuus äh, voitosta on tullut malleista, mallien pohjalta. Riskit täytyy ymmärtää mitään vaihtoehtoja. Kustannukset, jos käytetään kustannuksia, täytyy käyttää alaskirjattuja kustannuksia. Palaamme jälleen lähtöruutuun. Mutta me käsittelemme tätä. Odotamme reaktioita ja eten arvopaperistaminen, jonka otit esille. Me tiedämme tuon ongelman. Johtopäätöksiin emme ole tulleet. Tarkastelemme asiaa uudelleen. Pyörimme siihen että kustannuspohjalta on lähinnä velkapassiinstrumentit. että jos tarkastellaan jotain näitä obligaation transseja, jos et kykene näkemään transparentisti, mistä se koostuu, niin sitten fair value, käpäarvo on oikea lähestymistapa. Tämä on noista vähän kulmakarvoja. Tiedämme ongelman. Eva um, Jolly. Madame la Présidente. Rouva puheenjohtaja, haluaisin esittää kysymyksen. Sir Davidille on tärkeää, jotta voidaan palauttaa luottamus, niin kuin G20 sanoi, jotta fis- veroparatiisista tulee avoimempia. Me tunnemme varsin vähän sitä, miten monikaiset yritykset käyttävät näitä hyväkseen. On tärkeää merkkejä siitä, että ne, jotka käyttävät niitä paljon, jotta eivät joutuisi maksamaan veroa. Me olemme siis sitä mieltä, että olisi tärkeää velvoittaa nämä yritykset kertomaan, maa, tai nämä veroparatiisit kertomaan maan maalta toiminnastaan ja verosta, joita on maksettu. Tämä on erittäin tärkeää ajatellen kehitysnäkymiä, ja itse asiassa tämä on meistä aivan uskomatonta, että ei saa tietää sitä, mitä yritykset maksavat verona Angolaan, Maliin, ja niin edelleen, tai mitä he sitten taas maksavat Luxemburgissa, jossa holding-yritykset ovat, jotta kaikki osapuolet ja erityisesti kansalaiset tässä maassa voisivat tietää, mitä nämä yritykset maksavat valtion kassaan. Haluaisin siis tietää, onko olemassa jonkinlaisia normeja, sääntöjä, joita IASBssä kehiteltäisiin, jossa otettaisiin juuri huomioon tämä vaikeus. Ja tämä on aivan erityisen tärkeää ajatellen du, du, du commerce international. Transfermaissa, koska siellä toimii tällaisia interryhmittymiä. Haluaisin tätä, minkälaisia no- normeja on kehitteillä, jotta saadaan aikaan suurempaa, suurempaa avoimuutta. Uh, Tämä on esityslistalla ja suhtaudun asiaan henkilökohtaisesti myönteisesti. Meillä oli valiokunnan kanssa keskustelu tästä vu- siinä vuosi sitten myöskin segmenttiraportoinnista, jossa estettiin se näkemys, että meidän pitäisi tarkastella asia. Standardi oli väärä. Me vastustimme sitä siksi, mutta näkökohta meni perille ja meidän verkkosivuilla on ehdotusluonnos, joka koskee kaivannaisteollisuutta, öljyä, maakaasua, kaivoksia. Ja siinä on luku, joka koskee täsmälleen tätä kysymystä, jonka otit esille. Herätämme kysymyksen, mitäpä jos vaatisimme, että yksittäiset veroerät ha, maittain, miten näytettäisiin. Varmaan tiedät paremmin kuin minä, että Yhdysvalloissa on ehdotus, jotta tämä informaatio olisi saatavilla. Meillä on tässä ongelma siinä mielessä, että moraalisesti tämä olisi oikein hyvä korruptio ja muun vähentämiseksi. Muistakin syystä. Me tarvitsemme tukea lainvalvojilta tämä täytäntöönpanoksi, koska hallitukset voivat vaan ilmoittaa, että meidän alueella tätä ei tehdä ja sitten me häviämme taistelun. Ja sitten että taistella vammakkaita tunteita tästä ja ymmärrä, miksi niin olisi, olisi oikein hyödyllistä, jos, jos EU poliittinen vääntö tulisi tähän taakse. Yhdysvallat saattaa tehdä näin, jos Eurooppa tekee, niin on erittäin hankala muille alueille sanoa, että meidän standardeja ei voi käyttää, joten tarvitsemme poliittista apua, koska me haluamme tästä ongelmasta eroa. Ja sitten varapuheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi selvä, lyhyt kysymys kun ajatellaan näistä asioita, harvoja asioita, joista G20 sopi, jossa pitää edetä, pitää siis hyväksyä tar- standardit, jotka va- varmistavat pankkien vakavaraisuuden riskien edessä, jotka ne ottavat kantaakseen. Parlamentti varsin lähitulevaisuudessa joutuu käsittelemään direktiiviä. Tämä on vaikea asia toteuttaa, ellei meillä ole tilinpitosääntöjä, jotka ovat selkeitä käydään konkreettista keskustelua, joka huolestuttaa minua nimittäin prosykliset tulot, jotka tähän mennessä aika harkinnanvaraisesti hoidetaan valvontajien toimesta eri maissa, jotka arvioivat riskin, joka liittyy näihin lainoihin ilman selkeää kriteeriä. Ilman näitä selkeitä kriteereitä on vaikea ymmärtää, mitä tapahtuu investoinneissa, erityisesti ulkomaissa investoinneissa. Yritän saamaan aikaan objektiivisia so- normeja, jotta voitaisiin nähdä, mitä tuloja liittyy mihinkin lainaan. Well, thank you. Uh, um, Kiitos. Kiitos kysymyksestä. Tämä on yksi alueesta, jolla me, jolla me olemme hyvin aktiivisia liittyen siihen, mitä tähän lausuntoon, niin siinä on useampia toimenpiteitä, joita olemme kriisin aikana tehneet, ja kysymykseni koskee sitä tilintarkastuksessa yleensä käytetään toteutuneita tappioita ja liittyvää mallia, kun on evidenssiä niin että tappeita syntyy, ne ilmoitetaan. Tämä ei koske ää, siis suorit, suorittamattom- luontoja maksamattomuutta, vaan siinä aina koita voi ajatella, että meillä on yliteollisuus ja meillä on joku kaupunki, joka on yliteollisuudesta kiinni, Houston tai Aberdeen. Yhdysvalloissa tiedätte, että ihmiset saavat potkut ja tiedät, että ihmisellä on asuntolainoja ja, ja sitten alat kirjata luontotappioita. Mm. mm, mutta minusta nämä kirjaukset tulevat liian myöhään. Meillä on kriisi. Yhtäkkiä todettiin, että kun asiat painivat, ää, niin luottotappioita tuli yhä enemmän. Se lisää tätä tappiomahdollisuuksia. Jos ajatellaan, miten lainoja hinnatellaan, niin jos haluaa 17 17 prosentin tuoton niin ja sitten odottaa 2 prosentin luottotappioita, niin sitten hinnatellaan se 19 prosentin mukaan ja säätelyiden mukaan, jos meillä on tällainen odotettujen tappioiden malli, joka perustuu siihen, että olettaen portfolioon juoksuajan kehitykseen odotetaan 2 prosenttia luottotappioita sen sijaan, että hyvänä voidaan odottaa 9 prosenttia ja sitten kun tappiot iskee näytät 5, 4, 3 Eikö olisi parempi lähteä siitä, että me tiedämme, että luottotappioita tulee, joten ensimmäisenä vuonna kun näytät 9 prosentin tuottoa, niin sitten kirjaat myöskin 2 prosenttia luottotappiosta. Teet sen koko luottokirjan maturiteettikauden ajan. No, tämän läksyn me olemme oppineet. Me olemme tehneet heinäkuussa ehdotuksia pyydämme kommentteja. Tässä vaaditaan paljon systeemi, mitä se muutoksia. Me aktiivisesti keskustelemme siitä, miten tämä pitää tehdä, mutta säätelyviran viranomaisten pitää ottaa onko 2, 3 vai 1 prosenttia hyvä. Ja tämä täytyy tehdä valvoita viranomaisten kanssa yhdessä, mutta tässä ollaan liikkeellä. Right, thank you. And the next. Kiitokset. Ja sitten itse olen seuraava puhuja tässä puhujalistallani. Niin, takaisin Fair Value käypäarvoasiaan hetkiksi. Vaikkakin kaikki kuulostaa olevan hyvin hallinnassa, niin kuin asiasta kerroit, niin tämä ehkä kuitenkin on yksi niistä aihealueista, joka vielä on kiistan alainen. Ikäpää arvoa olisi siis syytä käyttää enemmän, jotta sijoittajat ymmärtäisivät kunnolla, mikä sijoituksen arvo on varovaiset sääntelijät ovat nyt ikään kuin kaapaneet eh, tilinpitostandardit. Ja niin kuin hyvin selvitit äsken, on tarvetta eh, uuden tyyppiselle kirjanpidolle, kun ajatellaan varovaisuusaspekteja. Ehkäpä jonkinlainen eh, keskitien kompromissi voisi olla tässä ratkaisumalli, vai onko todellakin tarpeen menetellä siten, että on valmisteltava joitain asioita erikseen. Esimerkiksi osa tulosta on täysin selkeät, transparentit sijoittajia ajatellen ja sitten erilliset menettelyt, joilla taattaisiin tällainen riittävän varovainen menettely ja näin kaikki saisivat selkeämmän kuvan tilanteesta. En tiedä, onko sinulla tästä mitään sanottavaa. Ja sitten lyhyesti myös mainitsit johdannaiset. Ja tietysti mietimme eh, OTCn osalta myöskin eh, mahdollista sääntelyä, eh, miten on ajateltu, että voitaisiin niin sanotut lainmukaiset hedging-kysymykset hoitaa, koska tämähän on sorsa-yhteydessä hyödy lääkkeisiin, eikä tällöin niinkään puhuta spekuloinnista, eli en tiedä kuinka tähän kysymykseen on ajateltu puuttua. Aloitan lopusta, emme ole ratkaisseet tätä ongelmaa. Tarkastelemme sitä, toivomme, että vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa saatamme jotain. Mitä valvontaviranomaisen tulee ja hyvän talouden pitoon. Ihmisiä varmaan shokerisi se, että hyvien vuosien aikana pankit jakoivat voittonsa pois Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Ja joko ostamalla sakkeita takaisin kompensaatioille ja sitten osingoille, joten pankit pitivät aika vähän. Ja sen vuoksi on aika paljon paineita. Miksi ette odotettujen tappeita lisäksi hyvinä aikoina äh, äh, voi kätätään suhdanteiden vastaista kontrasyklistä maksoa Ja, mutta täytyy huonona, jos huon, huonona aikoina pankit näyttävät tuottavan voittoa, niin sehän ei ole hyvä pankeille. Me ymmärrämme, mitä säätelyviranomaiset haluavat, ja me kaikki saamme haluamamme. Me voisimme sanoa, että meillä voitosta X prosenttia on sellaista, että sitä ei voida voitonjakoon ottaa ja se voisi olla joustava pääomaa, jota voidaan vähentää huonoa aikana Basilin vaatimusten lisäksi. Tämä, tämä näkökohta, josta aikaisemmin puhumme, puhumme käypäarvomalleista, on huolenaiheita, että, että ihmiset ovat jakaneet po- nuo, pois nuokin voitot. Me ajattelemme tavallaan tästä säätelyn tuosta, tulosta. Me haluamme, että tuloksesta tietty osa siir- voi mennä sitten – kompensaatio. Kompensa- kompensoimaan sitten huonoja aikoja. Minusta on hyvä, että, että tässä olisi ää, äh, tavallaan säätelyviranomaisen näkökulmasta syntyvä tulos ää, äh, investoijan tuloksen lisäksi. Kiitokset. Kaksi puhujaa vielä jäljellä ja aikakin kohta loppuu, niin ehkä otetaan molemmat kysymykset ensin, eli Jeffin Bloom ensin ja sitten eh, Leonardo Michi seuraavana heti ensimmäisen jälkeen. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teidän ajastanne täällä. Sir David, no kiinnostaisi kuulla teidän eh, arviointinen, kun tarkastellaan kansainvälisiä tilinpitostandardeja meidän pitäisi tarkastella myös hallintopuolta, joka sitten täytäntöön panisi omia kunnollisia tilinpitosääntöjä. En ole tilinpitäjä, en voi puhua kenenkään puu, muun puolesta. Ehkä voin puhua USA tai ystävän kuningaskunnan puolesta, mutta se vuosi toisen jälkeen näyttää toimivan tavallaan petollisella ta- tavalla, mitä tulee julkisen sektorin järjestelmän niin edelleen. Ehkä voisi ehdottaa että kohtalon pitäisi olla yhdenvertaista. Eh, eh, Kiitokset. Haluaisin selvitystä eh, Davidiltä eräisen asian. Jos oikein ymmärsin, niin näiden tilinpitoperiaatteiden uudistukset tapahtuisivat eri vaiheissa. Luokitus, rahoitusinstrumentin arvostut, tappioiden määrittely ja erilaiset varmistustoimet. Kysyisin, minkälaista koordinaatiota tässä aikataulussa, eli vuoteen 2012 mennessä, jos oikein ymmärsin, on nyt tässä ISPn kautta ajateltu annettavaksi, jotta nyt kaikkia aspekteja ei oteta erikseen esille yksittäin. Kun Ajatella näitä IAS 39 sovelluksia, niin ymmärtääkseni nämä pohjautuisivat vapaaehtoisuuteen, olisivat fakultatiivisia ja siksi olisi määriteltävä se ajanjakso, jonka kuluessa ovat voimassa yhtä hyvin vanhat kuin myöskin uudet määräykset. Tämä saattaisi aiheutua ongelmalliseksi niille instituutioille, joilla eh, arvo ei pohjaudu pelkästään markkinoihin, vaan on olemassa myöskin eh, juridispohjainen verotukseen pohjautuva arvon määritys. Kiitos. Well, thank you. Um, first of all, the, uh, if I could take the last question first, because uh, I've just been through a hand. Aloitan lopusta, koska varsinaisen, heitit varsinaisen granaatin koskien valtion tilinpitoa. Meillä oli 2012 aikataulun äh, vakuutusteollisuuden vuoksi emme halunneet tätä pakolliseksi liian aikaisin. Se olisi vääristänyt vakuutusalaa. Mm. Me saatamme lykätä tätä 2013, koska monet maat muut ovat sääntöjä 2012 ja he haluavat siirtää tätä välittömästi. Tämä haluamme lykätä tätä. Me olemme valmiita keskustelemaan tässä Vanhojen ja uusien sääntöjen yhteisöllä on aina ongelmallista. Me haluammekin, että tiilitarkastus periaatteet ovat julkistettuja ja selkeitä. Ja että voidaan päättää selkeästi milloin tai milloin ei, ei jotain sääntöä jossain yrityksessä voida käyttää. Ja, ja, jotkut lait voivat estää joitakin yrityksiä käyttää jotakin sääntöä tiettyyn pisteeseen asti Eurooppa saattaa siirtyä jo jossain, jossakin asiassa vähän varhain tähän järjestelmään, mutta tämä nyt liittyy komissionkin suosituksesta. Ymmärrämme ongelman. Se on tämä ikuinen muutoksen ongelma, milloin muuttaa. Sitten äh, julkiseen valtaan. Ja jos tarkastelee äh, julkisen sektorin tilinpitoa, kansantalouden tilin, niin Äh, sellainen trendi on, että julkisen ja yksityisen sektorin äh, tilipitto lähestyvät. Meillä on tällainen äh, julkisen sektorin tiilin tarkastus äh, lautakunta ja joku on sitä mieltä, että äh, yhdessä vaiheessa, jossain vaiheessa pitäisi saamat säännöt olla kaikilla eikä siinä mitään, mutta eläkkeet ovat yksi ongelma, kun Isossa Britannissa otettiin säännöt käyttöön, jossa äh, eläkkikassan alijäämät näkyvät, mutta se aiheuttaa aika paljon meteliä, mutta parin vuoden kuluttua sitten yritysten johto sanoi, että vihdoinkin hallintoneuvostot keskustelevat eläketilanteesta. Jos tarkastellaan esimerkiksi General Motors Yhdysvalloissa, he ta- takasivat äh, terveydenhuoltoa mm, syntymästä kuolemaan ja kun ihmiset vanhemmat varaa asiaa aletaan tarvita ja terveydenhuolto on kallista. Ja sitten ihmiset ajattelevat, että nämä työntekijät eivät tuota enää mitään, he ovat eläkkeellä. Ja sitten vastuut pitää kirjata. 32 miljardia dollaria ja 72 prosenttia Granvetin arvosta. Jokaista GM-autosta 1500 dollaria oli eläkeläisten terveydenhuoltokustannuksia Japanissa, se on noin 100. Ja sitä voikin ihmetellä, miksi General Motorsilla on ongelma. Tällaisia vaikutuksia tilinpillä voi olla. Fakta täytyy näyttää brutaaleja. Ne saattavat olla, mutta siellä ne ovat, Jotkut ovat sitä mieltä, että tilinpidon pitäisi muuttaa asioita. Totta kai tilinpidon pitää muuttaa asioita. Siksi järjestelmät ovat olemassa. Ihmisten pitää saada täyttää, inspenointi ja piilottaminen ja sottaaminen ei auta. Hallitukset tietävät, että niillä on valtava Äh, eläkevaje ja joku päivä se täytyy kirjata. Kiitokset David ja kiitos, lämpimät kiitokset oikein äh, äh, hyvistä tarkoista vastauksista ja näin pysymme aika hyvin aikataulussakin. Otan vastaan ehdotukset tulla tänne uudelleenkin. Ehkä järjestämme seminaarin tai jonkinlaisen keskustelutilaisuuden aiheesta vielä. Kiitos kovasti ja toivottavasti pian tapaamme uudelleen. Okay, we, we have to, we... No niin, tässä vierähti nyt muutama minuutti yli aikaa. Ja meillä on tässä vielä neljännes tuntia aikaa ennen kuin Erkrise tulee paikalle. Ja sitten kohta kuusi esityslistallamme eurooppalainen mikrorahoitusjärjestely huomioiden työllisyys- ja sosiaalisen osallisuuden. Tässä esittelijänä Loa Schmidt. Hän varmasti voi esitellä mietintönsä. Olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Niin, jotka olitte täällä aikaisemminkin, tiedätte, että tätä aihetta valiokunnassa me on käsitelty aikaisemminkin. Herra Peksi, aikaisempi kollegamme laati mietinnön nimenomaan ryhmäluotoista ja on myös muita aloitteita ollut ja asiakirjoja aiheesta. Nyt komissiolta on saatu ehdotus, päätös. Ja kyseessä on nyt siis lausunto. Asiasta vastaava valiokunta on työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunta. Itse kuitenkin ehdottaisin, että hyväksymme tämän ehdotuksen ja pitkälti siis olisimme samoilla linjoilla komission kanssa. Tämä saattaa olla herkkäluontoinenkin aihe, mutta jos haluamme, että näissä kysymyksissä edetään, niin on toimittava nopeasti eikä odoteltava liikaa. Ja siksi ehdottaisin, että ehdotamme tämän, hyväksymme tämän ehdotuksen. Tiedämme, että mikroluotot on erittäin tärkeä asia pienyrityksille ja eurooppalaiset, varsinkin eurooppalaiset pienyritykset, mm, ovat erittäin tärkeässä asemassa Euroopassa. Määritelmä on hyväksyttävissä oleva ja viime kerralla katsottiin, että pienempi luotto kuin 25 000 euroa ja vähemmän kuin 10 henkilöä yrityksessä. Ja tämä kohdennettaisiin erityisesti henkilöihin, jotka eivät ole työelämässä mukana tai ovat työttömiä ja haluavat ryhtyä e, yrittäjiksi. Mahdollisimman epäbyrokraattiseen menettelyyn tulisi päästä. Tämä saattaa olla hieman hankalaa, mutta F ja EIP ovat keskustelleet eri eurooppalaisen rahoitusinstituutioiden kanssa eri puolilla Eurooppaa. Ja nämä rahoitusinstituutit sitten, eh, niiden tulisi tukea tätä hanketta ja myöntää tämän tyyppisiä luottoja eri maissa, 27 eri maassa. Tavoitteenahan on tietysti se, että mikroluottojen myötä voi syntyä uusia työpaikkoja ja vieläpä nopeasti. Yksi ongelmista kuitenkin parlamentin kannalta katsottuna liittyy siihen, että työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan kollegat toivoisivat uutta budjettikohtaa lisää rahoitusta, uutta rahoitusta ja ainakin oman ymmärrykseni mukaan he eivät tämän vuoksi ole valmiita ehdotusta, kyseistä ehdotusta hyväksymään, mutta minä sanoisin teille, että jos haluamme, että jotain saadaan valmiiksi, niin tämä tulisi hyväksyä. Sata, sadasta miljoonasta eurosta neljän vuoden aikana tässä on kyse ja ö, jako tapahtuu toisten rahastojen kautta. Tässä on siis kyse erityisohjelmasta, Progress mikrorahoitusohjelmasta on kyse. Olen määritelmän esittänyt pienehköjä muutoksia ja joitain muitakin muutoksia, mutta pääpiirteittäin katsoisin, että ehdotus on ihan hyväksyttävissä oleva. Valvontamekanismi kysymystä tietysti voidaan vielä tarkastella, jotta lahjonta, korruptio ja väärinkäytöstilanteita vältyttäisiin ja myöskin riskin valvonta-asia olisi syytä huomioida. Näiden suhteen on oltava riittävän varovainen, koska tässä kuitenkin veromaksajien varoista on kyse. Tässä ei puhuta välttämättä kuin suurista summista, 100-150 miljoonasta eurosta ja sitten tämä jaettuna 27 jäsenmaan kesken – en usko, että tämä nyt voi olla päämahdollisuus uusien työpaikkojen luomiseksi Euroopassa, mutta yksi kuitenkin ja yksi sellainen, joka voitaisiin vieläpä nopeasti toteuttaa. Eli olisi mielestäni tyhmää hylätä tämänlainen ehdotus tänään sanomalla, että ei riitä, haluamme laajemmat puitteet ja niin edelleen. Koska Tällöin emme ainakaan auttaisi niitä, jotka tukeamme Euroopan unionissa tarvitsevat. Ja tässä tarkoitan Eurooppaa koko laajuudessaan. Päävastuuhan on kuitenkin jäsenmailla ja jäsenmaiden hallituksilla ja jäsenmaiden parlamenteilla kaikissa 27 jäsenmaassa, mutta meidän tulisi ainakin eh, suhtautua mielestäni myönteisesti tähän ehdotukseen. Mehän alun perinkin pyysimme komissiota toimimaan. Ja Baksen eh, mietintö maaliskuulta eh, oli varsin laaja eh, vaatimus meiltä päin ja siksi ei mielestäni olisi järkevää nyt olla hyväksymättä tätä ehdotusta tänään, vaikka tässä ehkä joitain näkemyseroja vielä olisikin. Eli yhteenvedonomaisesti voisin todeta, että muutama lisätarkistus ja katsoisin, että voimme komission ehdotuksen hyväksyä. Kiitos. Uh, thank you. Uh, Mr. Gauzes. Herra olkaa hyvä. Merci, très kiitoksia. Aivan lyhyesti haluaisin vain pyytää anteeksi Rodi Kratsalta, joka on varjoesittelijänä meidän ryhmästämme siis hänelle tullaan välittämään nämä, mitä täällä on sanottu, jotta hän voi täyttää tämän varjoistajan tehtävänsä. Okay, and next... Herra Karen, sitten seuraavana, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, I also... Kiitoksia. Minäkin haluaisin ilmaista tukeni tälle ehdotukselle joka komissiosta on tullut, maani Latvia kuuluu niihin, jotka ovat saaneet kovasti kärsiä tässä taloudellisessa tilanteessa. Uskon, että yli 90 prosenttia latvialaisista tekevät työtä tällaisissa alle kymmenen yrityksen, yrityksessä. Pankit eivät yksinkertaisesti lainaa enää maassamme ei ole kyse siitä, minkälaisista takeista tai korkoprosentista on kyse, vaan lainat on jäädytetty, yritykset eivät voi siis päästä jaloilleen. Ja tällainen väline, vaikkakin EU-budjetti on tässä pieni osa, mutta kuitenkin 100 miljoonaa mikrolainoituksella olisi varsin tervetullut ja tärkeä ainakin meidän maamme kohdalta, mutta uskoakseni tämä pätee muihinkin maihin, koska suuri enemmistö eurooppalaisista tekee työtä tämän tyyppisissä erittäin pienissä yrityksissä. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeää vauhti tässä on, kuinka nopeasti reagoimme, kuinka nopeasti tuemme, koska tämän välineen tarkoitus, ja ymmärtääkseni tämä on myös komission näkemys, heidän ehdotuksessaan. Tarkoitus siis on, että rahat löytäisivät tiensä pieniin yrityksiin mahdollisimman nopeasti. Uskon, että valiokuntamme pitäisi ilmaista vahva tukensa tälle niin, että asia etenee. Kiitoksia. Thank you. Uh, next I... Kiitokset. tässä seuraava puhe sitten herra Mendes, sen jälkeen olkaa hyvä. Kiitoksia. Täällä yleensä annetaan puheenvuoro. Varjostelijalle minä edustan tässä varjostelijan sosiaalistista ryhmää. Haluan kiittää ensinnäkin esittelijä laadukkaasta ehdotuksesta. Ehkä kuitenkin pyytäisin häntä hiukan vielä miettimään enemmän näitä kysymyksiä ja se vaikka minkä tyyppinen ehdotus meillä nyt on välitetty. Olette aivan oikeassa esittelijä, että muistutatte siitä, että Betsonin mietinnön yhteydessä vetosimme, tuimme sen puo sitä, että tällainen mikrolaina järjestely saadaan sen aikaan. Me toimme näin tässä valiokunnassa, samoin budjettivaliokunnassa. Meillä oli pilottihanke, sillä oli sama tarkoitus tavoite. Mutta tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa tässä pienlaina järjestelyssä, tähän liittyy sellainen riski, ei nimittäin oteta huomioon tätä muuna kuin tällaisena lisäfasiliteettina, joka sitten auttaisi pieniä tai erittäin pieniä yrityksiä. Ja tavallaan tässä siis pidentäisimme PK-yritysten rahoitusta. Minusta kuitenkin tuntuu siltä, että mikrolainafasiliteetti vastaa juuri aivan erilaista huolta halutaan siis auttaa sitä, että työmarkkinat elpyvät, ihmiset pääsevät töihin, luovuus yrityksessä lisääntyy. Ja ne, jotka voivat rahoittaa yrityksiään, ovat yrityksen pieniä tai erittäin pieniä, he eivät saa sitten tällaisia rahoitusvälineitä käsiinsä. Siksi ehkä pitäisi toimia hiukan täydentävämmällä tavalla kuin tässä on ehdotettu. Kaukana meistä sellainen ajatus, että kieltäytyisimme tällaisen ehdotuksen hyväksymistä. Näin olemme vaatineet jo vuosien ajan. Mutta kuitenkin, että hyväksytään ohjelma ilman mitään ehtoja, niin ehkä tähän liittyy tällaista parlamentista neuvottelumarkkinaalia, jota voisimme käyttää tässä hyväksemme. Ja sen takia haluaisinkin, että näin toimitaan. Ymmärrän että aika on varsin vähän, puhun siksi varsin tiiviisti, mutta kiinnittäisin kuitenkin huomionne kolmeen seikkaan. Ensinnä, mitä tulee budjettikohtaan, jolle tämä fasiliteetti tulisi, on niin, että kun ajatellaan uutta tehtävää, niin tarkastelma se hiukan erityistavalla progress-ohjelman kannalta, joka käsittelee syrjäytymistä, köyhyyttä. Se on yksi näistä harvoista ohjelmista EU:ssa, jotka ovat saaneet varoja. Ja jäsenvaltiot eivät ole oikein halukkaita käyttämään tätä budjettikohtaa, vaikka kuitenkin on tullut monenlaisia pyyntöjä varmasti voisi tulla. Ja neuvosto on tullut tyydyttämään pyyntöjä, on ottanut tämän progress-budjettikohtaan, mutta miten voidaan todella käyttää tätä budjettikohtaa? Sanotaan, että on siellä rahaa, sitä käytetään kuitenkin sitten myös mikrolainoilla. Nämä ovat kuitenkin kaksi aivan eri asiaa. Me tarvitsemme tässä molempia. Siksi vetoan vahvasti sen puolesta, että otetaan mukaan uusi budjettikohta, jolle, joka saa huomattavamman rahaa määrärahan kuin komissio ehdottaa. Ja ainakin valiokunta varmasti tukisi tällaista lähestymistapaa ja voitaisiin ainakin alkaa neuvottelut neuvoston ja komission kanssa. Lopuksi otitte esille sen, että täytyy välttää korruptiota. Petoksia olen sataprosenttisesti samaa mieltä, olemme aivan oikeutusti samoilla linjoilla, mutta lisäisin tähän vielä pari kriittistä kysymystä. Ensinnäkin se, miten näitä mikrolainoja saadaan ja miten komissio voi saada tällaisen kokonaisnäkemyksen siitä, miten jäsenvaltiot hoitavat mikrolainojen saannin, koska se on aivan ratkaisevaa tämän tyyppisissä ohjelmissa ja samalla tavoin, minkälaista, miten avustetaan ihmisiä, jotka ovat usein varsin haavoittuvaisissa tilanteissa silloin, kun he saavat tämän tyyppistä rahoitusta, miten, heidän on vaikea noudattaa silloin sitoumuksiaan. Miten siis heitä voidaan auttaa? Tältä pohjalta ehdottaisin teille joitakin tarkistuksia ja toivottavasti sitten saamme pikkuhiljaa aikaan yhteisen kannan. Sitten hiukan vielä sellaisen hiukan vivahteimankavan kannan. Kuitenkin periaatteessa on täysin, seidän, täysin se, teidän kanssa samaa mieltä siitä, että pitää edetä nopeasti ja tehokkaasti, mutta parlamentissa olemme kuitenkin siihen tilanteeseen että meidän pitää neuvotella tiukemmin komission ja erityisesti neuvoston kanssa. Right. I've now got a problem because I have... No niin, tässä on kolme puheenvuoropyyntöä. Meillä aika on jäljellä kolmisen minuuttia. Hermannes Divi, Juri ja sitten herra Valone. Mutta mahdollisimman lyhykäisesti, jotta ehditte kaikki puhua. Muutoin joudun typistämään puheenvuorojanne. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun sanotaan, että tämä on erittäin tärkeä valiokunta ja nyt jo näenkin, että täällä annetaan vähintään puheenvuoroja minuuttiin, joten pitää sitten tiivistää, mutta yritän nyt kuitenkin. Erityisesti koska Rova Peres kysyi tässä jostakin asiasta, joka minullekin huomiotani niin kiinnitti Estelän puheenvuorossa. Minkä takia täytyy niin nopeasti toimia? Herra Dalliskin puhui nopeudesta. Toiseksi en oikein ymmärrä, minkä takia on tämä erityinen budjettikohta. Voisitteko hieman selventää tätä? Tämä ei tullut minulle selväksi, Rova Peres. Sitten toiseksi, herra Smith. Tuntuu siltä, että 2010 tulee olemaan köyhyyden syrjäytymisen vastainen vuosi ja meidän pitäisi mielestäni ponnistella sen puolesta, että tämänkin tyyppisiä välineitä, mikrolainavälineitä käyttäisin tämän suuntaisesti. Minusta tuntuu se, siltä, että jos annetaan vuosien ähm, päätöslauselmia eikä kuitenkaan ole välineitä, niin ei silloin tehdä mitään palvelusta koko unionille. Taisi mennä vain minuutti. Teidän parhaani. Um, Kiitos puheenjohtaja. Tulen samantyyppistä maasta kuin josta eh, latvialainen kollega puhuin, eli eh, yli 88 prosenttia eh, yrityksistä kuuluu tähän luokkaan. Eli tämä kriisi nimenomaan koski kovasti näitä mikroyrityksiä. No niin, nyt jatkan sitten unkariksi puheenvuoroani. Niin kuin herra Schmidt totesi, minäkin katsoisin, että tämä rahoitus tuote tulisi nimenomaan kohdistaa niille, jotka ovat työpaikkaansa menettäneet tai ovat vaarassa menettää työpaikkansa. Osa varoista tulisi käyttää siten, että voitaisiin kehittää olemassa olevia pienyrityksiä on myös olemassa erilaisia eh, mikrojärjestelyjä nykyiselläänkin Unkarissa ja niiden eh, korot vaihtelevat ja ovat edelleen nykyisellä liian korkeita. Olisi hyvä, jos siirrettyjä summia voitaisiin käyttää hyödyksi mahdollisimman alhaisin korkoprosentein. Tämän lisäksi Ja tässä on hieman näkemyseroja. E, b on ehdotettu käytettäväksi sen sijaan, että kansallisia kehityspankkeja hyödynnettäisiin. Toisaalta paikallisilla pankeilla on tietoa paikallisista oloista ja näin toiminta saattaisi olla tehokkaampaa. Ja sitten täytäntöönpanon määräykset, ne ovat hieman e, epäselvät vielä aikaisemmin ohjelma oli meidän maassamme hankala toteuttaa siksi, että täytäntöönpanomääräyksiä ei voitu eh, soveltaa. Ja yksi toivoisinkin, että nykyinen ohjelma ei toisi liikaa byrokratiaa. Ja herra Vallon, olkaa hyvä, mutta ihan pika puheenvuoro, olkaa hyvä. Todellakin eh, nopea puheenvuoro, muutama kommentti seikoista, jotka minua hieman epäilyttävät, hyvä puheenjohtaja. Mietin, tarkistus haluaisi hieman laajentaa kohderyhmää muihinkin kuin niihin, jotka ovat sosiaalisesti hankalassa tilanteessa. Tällöin ehkä hieman muutamme tilannetta. Tällöin sekoitamme mukaan muitakin välineitä, joita jo on olemassa pk-yritysten osalta. Eli unohdamme, mikä mikroluotossa taustalla on. Entäs sitten nämä kansainväliset eh, instituutit? Toteaisin sen verran, että emme voi tehdä sellaista ehdostusta, niin kuin nyt tässä on esitetty, eli että näiden instituutioiden kautta olisi mahdollista ratkaista tämä mikroluottokysymys ja hoitaa se. Kiitos. Herra Smith, haluatteko vielä kommentoida, ja jos niin mahdollisimman lyhyesti, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Olen kuunnellut pannut merkille argumentit. Uskoakseni meidän täytyy tarkastella tarkistuksia päästäksemme lopuksi yhteiseen kantaan, mutta ratkaisevinta lienee, lienee on, että työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja haluaa tähän lisää rahaa. En tiedä. Tuo saattaa olla riskialtista. Katsotaan. Siksi minä en ehdottanut tuota. en kertanut tälle budjettikohtaakaan. Ja her, tuo herra Batchin kanta aikoinaan. Oli mikä oli. Tehkääpä tarkistukset. Ja sitten laaditaan lausuntoa, hyvät herrat ja rouvat. Eiköhän tämä saada varstottua. Thank you very much for that. Kiitokset. Tarkistusten takaraja on 30.9. ja tarkistukset käsitellään 6. lokakuuta ja äänestys tapahtuu myöskin 6. lokakuuta kokouksessa. Ilmeisesti 5.11. Eh, asiasta vastaava valiokunta äänestää. Kiitos kaikille. Nyt ihan lyhyt tauko ennen kuin voimme toivottaa Ratri sen tervetulleeksi. Right, can you settle down, please? Please. Thank you. Right, thank you, thank you everybody. Well, it, it, gives me, it gives me a great deal of... Uh... No niin, on suuri ilo ja kunnia toivottaa ensimmäistä kertaa eh, tällä kaudella valiokuntamme vieraaksi Euroopan keskuspankin eh, johtaja. Nyt puhutaan laajasta eh, rahapoliittisesta eh, vuoropuhelusta 30. maaliskuutahan sellainen pidettiin ja seuraava on sitten 7. joulukuuta. Eli tässä on ollut, olette ollut vähän ikään kuin lomalla meistä ainakin. Mutta seminaareja hän tässä kuitenkin EKP on järjestänyt ja monet jäsenemme olivat mukana ja tuolloin eh, käsiteltiin esiin nostamiamme kysymyksiä. No niin, tämä eh, johdannoksi ja annan teille nyt puheenvuoron ja sen jälkeen sitten kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet talous- ja rahaisen valiokunnassa. Olen erittäin iloinen, että saan tilaisuuden näihin säännöllisiin kuulemisiin ja voimme näin vaihtaa mielipiteet teidän kanssanne varhaisessa vaiheessa uudella vaalikaudella. Kuten sanoit, tämä on 22. kerta, kun olen tullut tähän valiokuntaan, kun katsotaan taaksepäin, sen tällaiset ovat olleet erittäin tärkeitä tilaisuuksia. Näin voimme kehittää läheisiä yhteis- suhteita keskuspankin ja Euroopan parlamentin välillä toivon jatkavani samalla tavalla ja voimme edelleen tiivistää yh- yhteyttämme erityisesti näin vaativina aikoina. Heute möchte ich mich auf Keskityn tässä ähm, muutamaan aihealueeseen. Ensinnäkin haluan esittää nykyiset eh, taloudellisen tilanteen arviot euroalueella tässä yhteydessä haluaisin viitata myöskin rahapoliittisiin EKPn e, toimiin ja niiden vaikutuksiin. Ja ensin haluaisin käsitellä tärkeää ajankohtaista aihetta, nimittäin Euroopan rahoitusmarkkinavalvonnan uudistusta, aivan erityisesti sitä, miten saadaan aikaan tällaisen systeemisen riskin järjestelmä. Minä, tämä on tietysti varsin laaja aihe, niin kuin tiedätte, jatkossa mielelläni vastaan kysymyksiin, joita teillä saattaa tästä olla. Aloittaisin talouden ja rahapolitiikan kehityksestä. Talouden tilante, tilanne ja tulevaisuuden näkymät ovat parantaneet viime, parantuneet viime kuulemiset maaliskuun 30. päivä tässä tänä vuonna. Inflaatio ja inflaatiopaineet ovat pysyneet alhaalla viime kuukausina, niin kuin on odotettu. Inflaatio muuttui negatiiviseksi kesän aikana johtuen siitä, että öljyn hinta pitkälti laski viime vuodesta. Elokuussa vuosinflaatio oli vieläkin hiukan negatiivisella nolla, miinus 0,2 prosenttia sen jälkeen, kun se on ollut 0,7 prosenttia heinäkuussa. Kun katsotaan eteenpäin, inflaation odotetaan muuttuvan jälleen positiiviseksi tulevina kuukausina, ja, mutta pysyvän hillittynä positiivisella alueella kuitenkin seuraavassa kaudessa, seuraavalla kaudella. Tämä heijastelee myös sitä, että talouden toiminta todennäköisesti elpyy erittäin asteittaisesti. Riskit inflaationäkymille ovat pitkälti tasapainossa. Indikaattorit inflaatioodotteista keski- ja pitkällä aikavälillä pysyvät tiukasti linjassa Euroopan keskuspankin neuvoston arvioiden kanssa. Se haluaa pitää korot alhaalla, mutta lähellä kuitenkin 2 prosenttia keskiaikavälillä. Kun seurataan tätä vapaata pudotusta taloudellisessa toiminnassa, jonka näimme vuoden vaiheessa vielä, niin euroalueen talous on osoittanut vakauden merkkejä. Vahvan kielteisen vahvan ja kielteisten tietojen jälkeen taloudellinen toiminta toisella neljänneksellä 2009 on arvioitu laskeneeksi 0,5 yhdellä prosentilla verrattuna aikaisempaan vuosineljännekseen. Tulevana kautena odotamme, että tulee olemaan erittäin asetasta elpymistä. Tämä odotus on, odote on vielä varsin epävarma, koska riskit, vaikkakin riskit ovat aika tasapainossa makrotaloudellisen stimulointipakettien vaikutukset vaikuttavat, myös muut poliittiset toiminnat, ne voivat olla vahvempia vaikutuksia kuin odotettiin. Luottamus saattaa nousta nopeammin ja ulkoinen kysyntä saattaa olla vahvempaa kuin tällä hetkellä ennakoidaan. Kun ajatellaan kielteistä puolta, kielteistä feedbackia reaalitalouden talouden, taloudessa saattaa olla vahvempaa kuin on odotettu huolia liittyy myös siihen, että mahdollisesti perushyödykkeiden hinnat nousevat, tulee protektionistisia paineita ja pysyviä globaaleja epätasapainotekijöitä, kun arvioidaan alhaisen inflaation paineita keskiaikavälillä sen vahvistaa myös monetaarinen analyysimme, raportin analyysimme. Tässä yhteydessä tiedämme aivan erityisesti sen, että raha ja luoton laajentaminen edelleenkin vähenee vuosittainen kasvu laajassa rahapoliittisessa aggregaatissa M3 on vähentynyt 2,5 prosentilla elokuussa alhaisin taso sen jälkeen, kun euroon siirryttiin. Mitä tulee yksityisen sektorin lainapuoleen, lainojen vuosittainen kasvu on lähes pysähtynyt elokuussa, se on nyt 0,1 prosenttia. Laajalti nämä kehitykset heijastuvat siinä, että tuotanto ja kauppa on laskenut ja edelleenkin on paljon epävarmuutta koskien yritysten tulevaisuuden näkymiä. Tämä on vaikuttanut rahoituksen pyyntöön ja vaati, va, va, vaatimiseen. Tietysti lainoitus yleensä laahaa jäljessä elpymisen jälkeen ja yritykset ovat saaneet edelleenkin todennäköisesti kehitys on heikkoa tulevina kuukausina. Samanaikaisesti alhaiset korot vaikuttavat lainanottoon. Tämä on johtanut asteittaisen parantumiseen rahoitustilanteessa. Tämä puolestaan todennäköisesti tukea kysy- luoton kysyntää tulevana kautena. Tätä taustaa vasten neuvosto, pankin neuvosto näkee tämänhetkisen korkotason sopivana. Lisäksi olemme toteuttaneet viittä ei-standardomaista toimenpidettä, jotta tehostettaisiin luotonantoa ottaen huomioon pankkien tärkeä rooli, kun ne rahoittavat euroalueen taloutta. Ensinnä olemme täysin avustaneet pankkien likviditeettitarpeita, niillä on kiinteät korot. Toiseksi olemme edelleen laajentaneet listaa varoista, jotka, joita voidaan käyttää takuina. Kolmanneksi olemme edelleen pidentäneet maturiteetteja uudelleenrahoitusoperaatioissamme. Neljäntenä olemme antaneet likviditeettiä ulkomaan valuutoissa, erityisesti USA dollareissa – jotta voisimme tarttua euroalueen pankkien tarpeisiin rahoittaa dollarivarojaan. Ja viidentenä viimeksi ole, meillä on tällainen obligaatio-osto-ohjelma, jolla tuemme markkinoita. Nämä toimenpiteet tukevat luotonantoja talouksille ja yrityksille. Ja tätä voidaan saavuttaa juuri ö, pelkästään koronlaskulla. Nyt korostaisin kahta tärkeää kohtaa, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Ensinnäkin eurojärjestelmän vahva interventio euroalueen rahamarkkinoille. Tätä ei voida säilyttää ikuisesti. Me olemme ottaneet käyttöön poikkeuksellisia toimenpiteitä poikkeusolosuhteissa. Meidän täytyy pikkuhiljaa luopua niistä sitten, kun näiden toimenpiteiden rationaali poistuu ja tilanne palautuu normaaliksi. EKPn neuvosto on sitä mieltä, että olisi liian aikaista ilmoittaa, että kriisi on nyt ohi. Nyt ei ole aika vielä tällaiselle kuitenkaan. Kuitenkin jossakin vaiheessa tällainen ulospääsystrategia täytyy ottaa käyttöön. EKPllä on vahva tällainen strategia. Se on valmis ottamaan sen käyttöön silloin, kun oikea aika tulee. Meidän strategiamme on olennainen osa kokonaista rahapoliittista strategiaa, mitä tämä tarkoittaa aivan erityisesti sitä, että jos olemme sitä mieltä, että non-standard toimenpiteet synnyttävät riskejä hintavakaudelle, me silloin luovumme niistä. Niin kuin aikaisemminkin EKP on päättäväinen ja pystyy toimimaan ratkaisevan tärkeästi äh, ratkaisella silloin, kun tarvetta on. Sillä on sekä operatiivista joustoa että toimielimellistä riippumattomuutta toteuttaa tämän tyyppistä toivottavaa toimintaa. Toinen asia, jota haluan korostaa, koskee likviditeetin ja hintavakauden välistä suhdetta. Jotkut kommentaattorit kysyvät, onko tämä rohkea likviditeetti ohjelmamme sellainen, joka mahdollisesti voisi synnyttää inflaatiota jatkossa tulevaisuudessa. Antakaa minun selittää, minkä takia tämä pelko on perusteetonta. Aluksi pitää panna merkille se, että vaikka likviditeetti, jota EKP myöntää, on huomattavasti lisääntynyt, se ei ole johtanut siihen, että monet rahapoliittiset raha-aggregaatit olisivat lisääntyneet. Näin olisi käynyt silloin, jos pankit käyttävät likviditeettiä luovakseen antaakseen luottoa talouksille yrityksille. Kuitenkin tällä hetkellä näin ei näytä tapahtuvan huomattavassa määrin. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, raha-aggregaattien kasvu, tärkeä mitta likviditeetin lisääntymisellä taloudella, taloudessa on, että sen alimmassa vaiheessa se on nyt alhaisimmillaan 10 vuoteen. Lisäksi pitäisi panna merkitä, että EKPllä on kaikki tarvittavat välineet, jotta se voi nopeasti vetää pois likviditeettiä ja tukea, jos se on tarpeen, jotta vastattaisiin mahdolliseen hintavakauden, hintavakauteen kohdentuviin riskeihin. Tässä yhteydessä auttaa, että ei-standardinomaiset toimenpiteet luonnollisesti poistuvat, kun operaatiot ovat maturiteetissaan, ellei sitten päätä jatkaa toimenpiteitä. Nyt haluaisin siirtyä toiseen tärkeään kysymykseen valvontaan, joka liittyy talouden mak- makrotalouden vakavaraisuusvalvontaan. Rahoituskriisi on ottanut nyky markkinat, jotka ovat erittäin Globalisoituneet ja rahoitusmarkkinat, jotka ovat toisiinsa voimakkaasti kytkeytyneitä, ovat alttiita systeemiselle riskille. Systeeminen riski koskee sitä mahdollisuutta, että rahoitusjärjestelmän toiminta saattaa joutua var- varanalaiseksi tai aineellisesti heikentyä sen seurauksena, että markkinaosan ottajien kollektiivinen käyttäytyminen aiheuttaa tämän. Se juontu erityisesti, erityisesti rahoitusmarkkinoiden ja luoton tarjonnan äh, ja makrotalouden läheistä liskeistä. Systeemisiä riskejä voi syntyä silloinkin, kun rahoituslaitokset hallinnoivat omia riskejään tavalla, joka vaikuttaa asianomaiselta niiden omasta näkökulmasta. Ottaen huomioon pitkälle kehittyneiden rahoitusjärjestelmien keskenäiset kytkökset, rahoituslaitosten erityisesti systeemisesti tärkeiden laitosten toiminnan, niin ne, niillä saattaa olla vaikutuksia muihin rahoituslaitoksiin ja rahoituslaitokseen kokonaisuudessaan. Makro varovainen valvonta ottaa huomioon nämä ulkoisvaikutukset ja keskistyy rahoituslaitosten markkinoiden ja infrastruktuurin keskinäisiin kytköksiin. Ja sitä myöten se antaa panoksensa erittäin tärkeä, tärkeä julkishyödykkeeseen eli systeemiseen rahoitusmarkkinoiden vakaukseen. Systeemisen riskin kanssa pärjääminen tulee olemaan olennaista erityisesti ottaen huomioon globaalin rahoitusjärjestelmän kasvaneen sofistikoituneisuuden, jota toisaalta ää, nopea teknologinen edistyminen lisää. Tätä taustaa vasten on oikea askel luoda elin, joka on erityisesti vastuussa makrovalvonnasta Euroopan tasolta Euroopan järjestelmäisen riskin, systeemisen riskin lautakunnan muodossa. Tämän lautakunnan ennakoitu kokoonpano on asianmukainen. Se keskittyy riskien identifiointiin ja tarjoaa varhaisia varoituksia, milloin tarvitaan, ja tekee suosituksia. Ja tämä on relevanttia toimintaa. Painottaisin, että tällaiset varoitukset ja suositukset – meidän täytyy olla muitakin kuin sanoja. Ne, ne, joille ne ohjataan, täytyy ryhtyä välittömiin toimiin tai perustella, miksi ne eivät ryhdy toimiin. Ja se antaa vain riittävästi vetoa tälle riskilautakunnalle. No, tämä noudata, sääntö, noudata tai selitä on oikea lähestymistapa. ESRB tulee olemaan läheisesti kitkoksissa ekp ja EKPn neuvoston jäsenet tulevat olemaan riskineuvoston äänestäviä jäseniä, samoin kuin kolme valvontaviraston puheenjohtajaa ja komission jäsen. Ja se tulee saamaan riittävää tilastotieteellistä, logistista, analyyttistä, hallinnollista tukea EKPn puolesta, kuten de la Rosierin ryhmä ehdotti komissio anto, totesi tiedonannossaan ja kuten ECOFIN-neuvosto päätti ja päätös, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi kesäkuussa tässä vaiheessa. Kuten mainitsin, EKP tarjoaa, on valmis tarjoamaan riittävät resurssit ja tarjoamaan riittävän asiantuntemuksen tukeakseen ESRB läheisessä yhteistyössä 27 kansallisen keskuspankin kanssa. Tämä ESRBn uusi institutionaalinen järjestys ja EKPn rooli siinä, niiden täytyy perustua vankkaan institutionaaliseen ja oikeudelliseen perustaan. EKP on läheisesti ja rakentavasti mukana tässä lainsäädäntöprosessissa ESRBn perustamiseksi ja EKPn panos tässä prosessissa keskistyy siihen, että Euroopassa luotaisiin tehokkain ja robustein järjestelmä makro valvonnan suhteen. Ottaen huomioon nykykriisin dramaattiset seuraukset, emme voi antaa Euroopan olla huonosti varautunut ja voimaton ää, systeemisten riskien välttämiseksi ja leventämiseksi. Ja vastaan kaikkiin kysymyksiin, kun parlamentti on aktiivisesti tässä mukana. Ja rouva puheenjohtaja muistan myös, että useimmat ideat, jotka jotenkin aineellistuvat lanseerattiin täällä aikaisemmissa valiokunnan tapaamisissa. Lopettaisin kommentilla, joka koskee tilivelvollisuutta. Se, että EKP ja ESRBn välinen kytkös erittäin läheinen merkitsisi, ei merkitse sitä, että raportoidessamme valiokunnalle ja parlamentille me olisimme yksi fuusioitunut elin, vaan raportointi on, niin sen pitää olla kahden tilinpitoharjoituksen tulos, koska mandaatit ovat selkeästi erilaisia. Tiedätte hyvin, mikä sopimuksen artikla 105.1 on. Sopimus puhuu siitä, että hintavakauden suhteen EKPlla on panoksensa, EKPn pitää antaa panoksensa rahoitusjärjestelmän vakauteen – ja Euroopan systeeminen riskilautakunta ESRB nykylainsäädäntöehdotuksen mukaan äh, ennen säätää, että ESRB on vastuussa rahoitusjärjestön makrovalvonnasta äh, estääkseen tai lieventääkseen systeemisen riskejä rahoitusjärjestelmässä tehtäviin kuuluvat seuraavat. Erityisesti, mutta ei poissulkee näiden riskien identifioiminen ja priorisoituminen Partusten antaminen silloin, kun riskin arvioidaan olevan merkittäviä ja välittömän toimi, toiminnan suositusten laatiminen kun asianmukaista. Paljon kiitoksia huomiostanne. Olen nyt käytettävissänne kysymyksiin vastatakseni. Kiitokset kovasti. Kiitos, että teitte selväksi sen, ettei tarkoituksenanne ole yhdistää näitä kahta raporttia. Tämä vahvistus on hyvä asia. Ja nyt sitten kysymysten pariin. Samat pelisäännöt, jotka viime kaudellakin pätivät. Eli kysyjällä on puolitoista minuuttia puheaikaa ja sitten herrat Richet, teillä on kolme ja puoli minuuttia aikaa vastata kysymykseen. Toivottavasti voimme pitää näistä puheajoista kiinni. Näin ehdimme varmaan kaikki kysymykset käydä läpi. Lähdetään liikkeelle EPP-ryhmästä. Jean-Paul Kausas, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa pääjohtaja, jälleen kerran on ilo kuulla teitä. Annatte huomattavasti uutta tietoa ja itse olinkin erityisen iloinen, koska tarkoittaa sitä, että olen saanut jatkoa parlamentissa. Viime kerralla, kun me puhuimme yhdessä, silloin esitin teille kysymyksen inflaatiosta. Haluaisin palata tähän. Tämä on tällainen päähänpinttymä minulla. On joitakin maita, joilla on huomattavasti velkaa, kun on kyse, kyse Euroopasta. Meillähän on tämä raha-alue, että te valvotte. Äsken kerroitte näistä indikaattoreista, jotka täytyy ottaa huomioon, mutta kaikki ei kaikki ei kuulu kuitenkaan EKPn alaisuuteen. Ne voidaankin pelätä joissakin maissa ja puhun nyt Atlantin ulko, tuon, tuon puolen maista. Siellä on varsin paljon velkaa. Voidaanko olettaa, että tämä velka tavallaan häviää monetarisointiin. Ja jos näin kävisi tällä alueella, miten EKP voisi reagoida, kun otetaan huomioon nämä perussopimuksen säädöt, jotka liittyvät siihen, että sen pitää, pankin pitää ylläpitää hintavakautta. Toinen kommentti koskee systeemisiä riskejä. Parlamentti tietenkin käsittelee tätä kysymystäkin ja voinkin sanoa että teille, että valvoimme sitä, että se mikä kuuluu teille on myös meille tärkeä huoli ja tärkeä asia ja se näkyy myös teksteissä varmasti, jotka, joita tulee meillä lähiaikoina välistämään. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia. Olen erittäin iloinen myös nähdessäni teidät uudestaan täällä. Samoin kuin muut kollegat, kolleganne. Nämä olivat varsin tärkeitä kysymyksiä. Tähän ensimmäiseen kysymykseen sanoisin ensinnä, että mitä olen voinut huomata molemmin puolin Atlanttia on, että on olemassa suurta nä- lä- lähentymistä näkemyksissä siitä seikasta, että jos ei vakau- varmisteta keski- ja pitkäaikavälin hintavakautta, se olisi todellakin epävakauttavaa. Anna tämän ensimmäisen kommentin, koska teidän oletuksenne oli, että inflaatiota on, löytyy toiselta puolta Atlanttia. Tämä ei todellakaan ole Federal Reservein aie, minun nähdäkseni, ja he ovat vakuuttuneita, niin kuin mekin, että riippumatta huolimatta mandaatista, joka meillä on, nimittäin meidän pitää varmistaa hintojen vakaus perussopimus tätä meiltä vaatii. Ja vastaan tässä myös teidän yhteen toisen kysymyksenne. Me sovellamme perussopimusta, koko sopimusta, eikä mitään muuta kuin sopimusta. Tämä on ensimmäinen, ensimmäinen mandaatti, on hintavakaus ja voitte luottaa meihin. Me olemme toimineet kiittävällä tavalla, äh, tavalla äh, näissä kysymyksissä, koska varsin usein kansalaiset sanovat meille, että heitä huolestuttaa pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Ja varmasti voimme rauhoittaa kuluttajia. Me olemme täällä juuri vakauttamassa hintoja. Mutta jos emme pysty vakauttamaan hintoja ja varmistamaan tätä, ja tämä koskee toistakin puolta Atlantia, tämä on siis hypotosi, jota nyt ei pidä totena, mutta kuvitellaan, mitä silloin tapahtuisi? Kokonaisuudessaan markkinat tulisivat integroimaan pitkällä keskiaikavälillä toiseksi viideksi, to, kahdeksi viideksi, kymmeneksi, viideksikymmeneksi vuodeksi, koska jos valtiot antavat luottoa näin monet pitkäksi aikaa. Silloin inflaatio otettaisiin huomioon, se otettaisiin mukaan markkinakorkoihin ja velka sen sijaan, että että se olisi se progressiivisesti hä- sen inflaatio söisi, se kasvaisi, kasvaisi, kasvaisi niin kuin tällainen lumipallo, joka vain paisuu tietysti siinä määrin, kuinka huomattava korko on, joka kattaa tavallaan sisälleen inflaation, kun taataan siis hintojen vakaus. Keskuspankit auttavat pääsemään eroon tilanteesta, joka täytyy sanoa on erittäin vaikea. Se on aivan kiistaton seikka, kun ajatellaan julkista taloutta. Eri. Te hyvän, esitte hyvän kommentin tästä neuvoston kannanotosta koskien systeemisiä riskejä. Olemme teidän käytettävissä tässä asiassa. Varmastikin voimme käydä erittäin hyvää dialogia. Tämähän onkin ollut tarkoituksena näissä tilanteissa. Minä muistan varsin hyvin, että useissakin yhteyksissä juuri Euroopan parlamentti pyysi keskuspankilta, että se toimisi aktiivisemmin ja osallistu tämän, osallistuisi tämän systeemisen riskin neuvoston toimintaan. Uh, thank you. Uh, now Gay Mitchell. Sitten Gay Mitchell, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos myös johtajalle. Niin, EKP on käsitellyt kysymyksiä, inflaatiokysymystä, mutta ei välttämättä varoihin liittyvää sellaista. Trise tätä muutama vuosi sitten esitti ja tuolloin puhuttiin Irlannista ja mitä sitten Irlannissa tapahtui, on selvää. Eli EKP tuntuu olevan voimaton tällaisissa kysymyksissä ja näinhän voisi tapahtua missä tahansa ja voisi olla hyvä jos EKP jollain tavalla huomioisi eh, inflaation liittyen myöskin eh, varoihin ja sitten hintavaikutukset tässä yhteydessä. Eli nämä eh, Irlannissa se nyt toimimaan. Miten olette eh, tarkastelleet eh, tilannetta? Oletteko millään tavalla huolissanne siitä, miten asioita on käsitelty Irlannissa? Kiitos tuosta kysymyksestä. Olette tasaisesti ilmaiset huolenne hyvistä syistä. Sanoisin vain, että euroalueen tasalla – me arvioimme sitä, mikä on hyvä ja meidän primäärimandaattimme mukaista 130 miljoonan ihmisen alueella, euroalueella. Ja on kukin yksittäisen maan tehtävä ottaen huomioon, että optimoimme rahapolitiikan maanosan tasolla, jos niin saa sanoa, että Ajatuksena on, että anomaliat korjataan kansallisella tasolla rakennereformeilla, fiskaalipolitiikalla. Se on tavallaan tämä toinen pilari. Baselin säätelyjärjestelmässä, jota voidaan käyttää kansallisella tasolla. Mainitsin joukon instrumentteja, joita on käytössä kansallisella tasolla – EKPn neuvoston tasolla, jossa euroalueenkaan keskuspankkien johtajat ovat aktiivisia toimijoita. Sanoisin, että jos emme riittävä, riittävästi ehkäisisi kuplia, ja muistakaahan, että meitähän runsaasti kritikoitiin 2004, koska me emme laskeneet korkoja. Meitä pyydettiin alentamaan korkoja ja meitä pyydettiin laskemaan yhteen. Me sanomme ei. Meitä kovasti kritikoitiin, kun nostimme korkoja joulukuussa 05. Me olimme kahden tasolla ja päätimme, että oli välttämätöntä nostaa korkoa. Kummassakin tapauksessa meitä kritikoivat ne, jotka tarkastelevat ainoastaan taloutta. Mutta meillä oli myöskin tämä rahatalouden analyysi, raha ja luoton kehitys ja luo, luottojen kautta arvoa, papereiden arvoa, näiden hinnan kehitykset Meillä oli tämä kahden pilarin taloudellinen monetaarinen analyysi. Me olemme juuri se keskuspankki, joka pyrkii enemmän ottamaan huomioon sen, mistä olet huolissasi, mikä on erittäin tärkeää. Tutkijat kovasti pyrkivät selvittämään, mikä olisi paras konsepti. Nyt pohjoisani lähden siitä, että me lähestymme sitä, mikä ehkä olisi paras keino ottaa huomioon tämä pitkän aikavälin huoli, joka sinulla on. Eikä ole mitään ristiriitaa pitkän aikavälin hinta vakauden välillä ja pitkän aikavälin liiallisen dynamiikan välttämistä ää, raha ja sen, niiden komponenttien kehityksen välillä. No. Kiitokset. Ja Jose Manuel sitten. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari nopeaa kommenttia. Euroopan keskuspankin pääjohtaja ja on ilo tavata todellakin hänet tällä uudella parlamentaarisella vaalikaudella otti esille, että luottamus on kasvanut, mutta on kuitenkin varmaa, että luotonanto vieläkin on aika hidasta reaaltalouksissa. Alun alkupuheenvuorossani annoitte vastuun luoton puutteesta kysynnälle. Talouden lasku on johtanut tähän. Mielestäni tämä ei kuitenkaan ole sama näkemys monissa yrityksissä ja koska he pelkäävät, että luottoa ei ole, koska pankit eivät sitä vain myönnä. Hiljattain tehtiin tutkimus tästä ja haluaisin tietää, vahvistaako tämä tutkimus sen, että on myös tällaisia rajoituksia lainanantajalla. He eivät halua myöntää lainoja. Toiseksi olen täysin samaa mieltä, että ei ole aikaa ottaa pois näitä kainolosavvoja sairaalta, mutta kuitenkin pitää alkaa valmistella häntä sen, että pitää yksinkin pystyä kävelemään jatkossa. pääjohtaja ymmärtää, että monet näistä toimenpiteitä, jotka eivät ole standardinomaisia tai poikkeuksellisia, tulevat häviämään itsestään. Tässä vaiheessa ne häviävät itsestään, samoin kuin keskuspankki laajentaa takuita, joita se myöntää tai se hyväksyy. Ja sitten aikarajat, joista olemme keskustelleet paljon, mitkä tulevat pitkiin lainajokoihin, kuusi kuukautta on lyhyt. Tietysti tämä on myös yksi sellainen toimenpide, jota keskuspankki aikoo, jonka se aikoo lopettaa. Ja kolmas viimeinen kysymykseni. Tämä koskee systeemisen riskin neuvostoa. Keskus, pankki tulee ilmoittamaan varoituksia ja tulee tekemään suosituksia. Miten takaamme sen, että maat seuraavat näitä suosituksia? Julkistetaanko ne? Liittyykö jonkinlaisia sanktioita, jos näin ei tehdä? Vai tuleeko tästä tällainen sokean yhteistyön tilanne, josta meillä on varsin huonoja kokemuksia? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Euroopan keskuspankin puheenjohtaja, että tulitte tänne paikalle. Thank you very much indeed. Kiitokset. Kiitos kysymyksistänne. Varsin tärkeitä asioita. Kun tarkastellaan luotonantoa, on selvää, että pääsyy sille, miksi seuraamme viimeaikaisia lukuja, eli että luotonanto on pysähtynyt. Paljon johtuu siitä, että reaali talous on pysähtynyt kehityksessä, niin kuin juuri totesitte. Eli kysyntä on vähemmän dynaamista kuin ennen. Meidän on syytä nyt pyrkiä e, yhdessä komission kanssa ymmärtää, mitä tapahtuu erityisesti PK-yrityksissä. Ja saimme seuraavat tulokset aikaan. 77 prosenttia näitä, näitä annettuja luottoja seurasi myönteinen kehitys ainakin osittain, 12 prosenttia näissä vastaus oli ei. Eli luvut osoittavat sen, että luottonjakojärjestelmä kyllä toimii. Valitettavasti emme voi verrata tilannetta normaaliaikoihin, mutta kun nyt ajatellaan pankkeja markkinataloustilanteessa, jos ne joskus sanovat ei, niin näissä 12 prosentissa tuntuu siltä, että tämä vastaa ihan normaalia reaktiota ja 77 prosenttisesti siis vastaus on kyllä. Ja tämä myöskin ainakin toivottavasti vastaa normaali aikojen tilannetta, oikein arvioiden tietysti. Mutta pointti on nyt se, että kysyntä on kaikkein tärkein seikka ja tästä johtuu se, että ei voida puhua riittävästä dynamiikasta, mitä tulee luotonantoon. Ja sitten muut seikat, joista puhuin. Me olemme esittäneet viittä ei-standardipohjasta mekanismia. Ensinnäkin yhdessä keskuspankkien kanssa pyrimme keskipitkällä aikavälillä eh, kuuden kuukauden vuoden sisään eh, toimimaan ja olimme ensimmäisiä, jotka eh, hyvin laajasti huomioimme vakuudet ja niiden käyttökelpoisuuden. Ja tässä yhteydessä voidaan todeta, että me ensimmäisenä myöskin määrittelimme tilanteen luonteen. Ja tämän teimme jo vuoden 2007 elokuussa ja tuolloin totesimme, että ei hyvältä näytä. Ja tämä diagnoosi osoittautuikin oikeaksi. Mutta sanottava on, että tarvittava on tehtävä, jotta pidetään huoli siitä, että emme vaaranna hintavakautta. Se ei tietenkään ole e, ensimmäinen päämäärä kansalaisia ajatellen, mutta kuitenkin tärkeä väline, jos halutaan e, elvytys e, saada aikaan kunnolla. Eli inflaatio odotukset kyllä yhdistetään aina tämän päivän korkokantoihin. Ja on erittäin tärkeää olla uskottavaa myös, mitä tulee hinnan kehitykseen. Eli teemme parhaamme ja voitavamme, jotta voidaan taata hinnan vakaus. Ja mitä aikatauluun tulee, no Eh, nyt on hieman varhaista, mutta voitte luottaa meihin sikäli, että teemme eh, tarvittavan sitten, kun hetki koittaa. Mitä systeemiseen riskiin tulee, niin voin yhtyä siihen, mitä totesitte. Sitten rooli on identifioida riskit, varhainen varoitus myöskin, mutta ei tehdä eh, varsinaisia päätöksiä viranomaisten sijaan. Ja tässä seurannan rooli korostuu, niin kuin totesittekin. Kiitokset. Ja sitten Sanchez Visaris, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää jälleen pääjohtajaa läsnäolosta ja os, sanoit että tämä vahvistaa suhteita pankin ja parlamentin välillä ja se on varsin hyödyllistä koko eurooppalaiselle yhteistyölle. Minullakin pari kysymystä. Ensimmäinen liittyy aivan erityisesti PK-yrityksiin ja toinen kysymys makrovalvontaan. Näyttää siltä, että rahoituskriisi, kaiken tiukin vaihe, on ohitse. On selvää, että kriisin laajemmassa mielessä tarvitsee taloudellista kasvua, työllisyyden nousua, täytyy korjata tiettyjä globaaleja tilanteita Hiljattain kolleganne Bernanken vaatti, että, tai sanoi, että vasta sitten kun luotto löytää tiensä pk niin tilanne normalisoituu. Komissio ovat ja EKP ovat käsitelleet pk-yrityksiä myöskin, ne ovat riippuvaisia pankkien rahoituksesta, niihin niihin iskee aivan erityisesti rahoitustilanne. Niillä on kasvava tarve rahalle ja kuitenkin niiden laidan saanti on huonontunut. Miten, milloin voidaan normalisoida tämä tilanne? Miten te näette tilanteen? Sitten toinen kysymys liittyy makrovalvontaan. Todennäköisesti rahoitus kriisin pääoppiläksy on ollut siinä, että tarvitaan tiukempaa, pidemmälle menempää valvontaa, joka on systeeminomaista. On selvää, että Euroopan keskuspankki sopimusten mukaisesti omaa jonkun mielipiteen ja varmasti sitä konsultoidaan tässä prosessissa, siksi meitä kovasti kiinnostaakin saada tietää, jos tämä Euroopan eh, systeemisen riskin neuvosto on riittävää, jotta se voi täyttää tämän tehtävänsä, koska jo ennen talouskriisiä tuli varoituksia IMFstä ja EKP:stäkin, mutta ovatko nämä suositukset riittäviä, eikö täytyisi mennä pidemmälle, jotta voidaan saada aikaan tehokkuuteen, voitaisiin taata, että ei ole olemassa riskejä Euroopan tasolla. Euroalueellahan voisi olla aivan erityisiä rakenteita, muitakin kuin tämä neuvosto, ja miten te näette muuten kansainvälisen yhteistyön tällä alalla? Thank you very much indeed. Paljon kiitoksia. Mitä ensimmäiseen kysymykseen tulee, sanoisin, että omassa analyysissämme toisen kvartaalin jälkeen olemme Euroopan ja globaalin talouden vapaan pudotuksen lopussa, sen, jota olemme kokeneet viime vuoden syyskuun puolesta välistä joiden me, me jälkeen me joudumme selvittämään yksittäistä tapahtumasta, joka aikaan sai draaman globaalissa taloudessa, joten vapaan pudotuksen kausi on loppunut. Mutta, kuten tiedätte, meidän henkilökuntamme on arvioinut, että ennustuksia pitää hilata ylöspäin sekä keskiarvotasolla, keskiarvotasolla sekä taksivuodeksi että ensi vuodeksi – mutta molemmissa tapauksissa äh, arvio on erittäin negatiivinen, vaikka se on 4,5 prosenttia korkeampi kuin ennakointu ensi vuonna. Se on pikkasen positiivisen puolella hyvin lähellä nollaa, joten tiellä on kuoppia. Täytyy olla varovainen, tarkkaavainen, välinpitämättömyyteen ei ole varaa. Mitä pk-yrityksiin tulee, on erittäin tärkeää, että nämä työpaikat luovat Nämä yritykset luovat työpaikkoja, joita tarvitsemme, joten me seuraamme mahdollisimman tarkkaan, mitä siellä tapahtuu. Olemme kaikki standardit äh, menettelymme keskittäneet pankkeihin, koska tiedämme, että pk-yrityksillä on mahdollisuus löytää rahoitusta pankilta ja muuten rahoitusmarkkinoilta. Joten me keskitymme pankkirahoituksen kanavaan. Yhdysvaltojen lähestymistapa on toisenlainen, mutta sen selittävät maiden erot ja keskittymisemme pk-yrityksiin. Kaikki mitä teemme, epästandardit toimenpiteet sekä käyvät, käypä korkotaso, korkojen taso, se, se on hyvää, vaan hyvä reaalitaloudelle että te voisitte ottaa osaa siihen elpymiseen, jota me kaikki tavoittelemme. Monissa tapauksissa me sanomme pankille, että jos te tarvitsette lisää pääomaa, teidän pitäisi hyödyntää sitä, mitä hallitukset tarjoavat mahdollisena uutena pääomana. Ja tällä hetkellä meidän arviomme on, että 56 prosenttia pääomasta, jota hallitus on korvamerkinnyt, Äh, mahdolliseksi uudelleen Se on käytetty, 45 prosenttia on käyttämättä. Joten siellä on ihan mahdollisuuksia. Ja totta kai voidaan hakea rahoitusta markkinoiltakin. Mutta viestimäpankilla on selvä tehtävä, tehtävänne. Mitä sitten tulee systeemisen, äh, ris, systeemisen riskilautakuntaan, olen samaa mieltä, että on tärkeää, että seuranta on erittäin hyvin organisaatio. Käytämämme käsite on sellainen, jossa meillä on siis riskilautakunta on moraalisesti puhutteleva, mutta vastuu on myös muualla. Minä sanon, olen aina sanonut, että kollegani ja minä otamme aktiivisesti osa tähän lautakuntaan, joka siis ei ole EKP. EKP aktiivisesti tarjoaa sitä, mitä kommenttini äh, alussa jo sanoin. Me toimme tätä äh, lautakuntaa, mutta en halua sotkea näiden kahden elimen EKPn ja ESRBn rootileita. Kiitos. No niin, kiristetään hieman tahtia, kello käy. Olkaapa hyvä. Kiitoksia pääjohtaja. Ilo tavata teitä. Sitten seuraavaan kysymykseen. Uskon, että EKP on tehnyt hyvin tehtävänsä, kun on myöntänyt uuden rahoitusta pankeille, erityisesti Lehman Brothersin romahduksen jälkeen. Kuitenkin kaikki nyt tähän mennessä on hyödyttänyt vain vähän yrityksiä ja kuluttajia. Te itsekin totesitte, että luotonannon lisääntynyt 0,1 prosenttia pelkästään. Ja niin kuin ystäväni Sansi Presero sanoi, Virtäkin voidaan esittää kuitenkin, olettanut, että valtavasti varoja pankille. Minulla on sellainen vaikutelma, että parhaimmillaankin pankit ovat ostaneet jotain itselleen. Te ette voi tietysti rahoittaa hallituksia, te rahoitatte epäsuorasti luottoja valtioille ja näin pankit voivat saada helpolla rahaa. Ja aivan erityisesti minusta näyttää siltä, että nämä rahat ovat palvelleet myös pankkeja siinä, että ne ovat voineet spekuloida rahoitusmarkkinoilla ja muilla markkinoilla, joilla keinottelua on varsin runsaasti kysymykseni, kysymykseeni, eikö EKP: siis pitäisi asettaa hiukan rajoittavampia kriteerejä tälle rahoitukselle, erityisesti pitkien maturiteettien kohdalla tai pitkien määräaikojen kohdalla? Kiitos kysymyksestänne. Sanoisin, että viestimme pankeille on ollut aina sama sen, jonka juuri esitin. Eli se, mitä me teemme kaikilla alueilla rahapolitiikassa, kuten myös epästandardeissa toimissa, me emme tee sitä ää, vain silmien iloksi, vaan talouden työksi, kun sanotaan, että 70 prosenttia pk ovat saaneet myönteisen vastauksen – myönteisen tai sitä myönteisen vastauksen rahoitusmyönteisen, en voi sanoa, että, että tilanne on niin negatiivinen kuin sanotte. Mutta ymmärrän kysymyksestäni, että on tärkeää, että viestimme olisi mahdollisimman selkeä. Tämä on keskuspankkiemme viesti. Me teemme paljon. EKP e puheenjohtajana puhun teille, mutta Tämä pätee kaikkiin keskuspankkeihin kaikissa 27 jäsenmaassa ja globaalisti. Ja tämä pätee myöskin hallituksiin, jotka ovat päättäneet, tämä täytyy tehdä. Me olemme itse halunneet tätä. Meillä on merkittävä, kun meillä on innen ilman merkittävää systeemistä likviditeettiä emme voi pitää huolta merkittävästä pääomittamisesta. Nämä ää, aset, asettien arvonalennusongelma on ongelma hallituksille. Meidän näkökulmasta tätä viestiä pitää ehkä selkeyttää. Me olemme markkinataloudessa toisemme hölmästi, jos me toisimme pankkien sijasta markkinataloudessa, kun päätökset ovat hajautettuja. Muuten olisimme eri järjestelmässä. Tämä moraalinen persuasio, mielipiteen muokkaaminen, sen pitää toimia mahdollisimman voimakkaasti. Ja siinä olen samaa mieltä tässä. Thank you. Uh, Wolf Klintz. Herr Präsident. um... Hyvä puheenjohtaja niin ilmeisesti on viitteitä olemassa siitä, että tilanne olisi kallistumassa parempaan päin, mutta vapaana demokraattina saksalaisena sellaisena toteaisin, että yksi syy optimismille ehkä on eilinen ähm, vaalitulos. Eli kannattanee katsoa ihan myönteisesti tulevaisuuteen. Lottönä on esittänyt joitain epäkonventionaalisia esimerkkejä ja ehdotuksia siitä, miten rahoitusjärjestelmästä saataisiin kestävämpi. Hän esimerkiksi totesi, että maksimaalinen ähm, vipuvaikutus määriteltäisiin ja myöskin äh, minimaalinen äh, suhde äh, määriteltäisiin. Kysyisin, voitaisiinko ajatella, että e, e, riskikomitea e, EKPssä voisi huomioida tämän tyyppisiä ehdotuksia vai oletteko pikemminkin sitä mieltä, että nämä ovat kysymyksiä, jotka kuuluvat varsinaisten valvojien hoidettaviksi ja te käsittelette pelkästään sitä, että määrittelette, toteatte systeemiset tilanteet. Ja kysyisin myöskin, Olisiko järkevää ajatella kansainvälistä luottorekisteriä? sellaisen laatimista, koska tällöin olisi mahdollista nopeasti saada yleiskuva siitä, missä eh, riskit mahdollisesti lymyävät. Muutoinhan eh, niitä voi olla hankala löytää. Kiitos. Kuten te tiedätte paremmin kuin kukaan, Tämä toimielin, jota edutan, EK, edustan EKP, ottaa huomioon kaikenlaiset näkemys toimii kaikkien kansalaisten puoleksi. Meiltä. Haluaisin sanoa vain sen verran, että mielestäni on tärkeää, että näemme tulevais- tulevan riskineuvoston niin, että se asettuu oikeaan paikkaan tavallaan kansainvälisen yhteistyön, koska on paljon käsitteitä, jotka liittyvät valvontaan vakuutusalalla, pankkialalla, yleensä markkinakysymyksissä. Näkyvistä ovat jakautuneita globaalilla tasolla ja sitä paitsi olen erittäin iloinen siitä, että valvon, Basel-komitean valvontaelin Londonin, Lontoon huippukokouksen ja Pittsburghin kokousten välillä voisi saada aikaan konsensusta siitä, miten edetään pankkivalvonnassa globaalisti. Ottaen huomioon kaikki osapuolet mukaan lukien nousevat taloudet, Pittsburghin kokous tuki juuri tällaista liikettä kohti parempaa valvontaa. Ja uskon, että tämä riskineuvosto pystyy eh, pohtimaan vakavaraisuustoimenpiteitä ja mitkä ovat oikeita to- toimenpiteitä, joita sitten pitäisi ottaa käyttöön tässä neuvostossa ottaen huomioon täysin riskivastuu, joka kuuluu mikro vakavaraisuusviranomaisille. He ovat siis mukana myös, koska tehän tiedätte, että kokoonpano, joka suunnitelmissa on, on sellainen, missä on mukana kolmen viranomaisen pää- pääjohtajat. Vieläkin ei ole varmaankaan mahdollista sanoa etukäteen, mitä tulemme tekemään. Oletan, että mitään ei pitäisi sulkea pois ennalta sillä edellytyksellä, että teemme sen tehtävän, jota meiltä pyydetään. Nimittäin, jos välttämätöntä, annamme varhaisia varoituksia, annamme suosituksia, jotka voivat olla senkin ty- sen tyyppisiä, joita herra Turner tässä esitti. En ota nyt mitään kantaa mihinkään näistä ajatuksista. Mitä tulee sitten siihen ajatukseen, että olisi tällainen liikkumasuuri, marginaalisuuden, niin on sellainen käsitys, että meidän pitää tehdä työtä sen puolesta. Tietysti on Baselin, Basel 2 vaatimukset, jotka koskevat pääomavaateita, ja riskejä, mutta tämän lisäksi ajatus siitä, että otettaisiin huomioon tämä liikkumavaraisuude. Sehän ei ta- normaalisti, normaaliaikoina pure, koska tämä liittyy juuri ris- painotettuun riskiin, mutta joissakin tapauksissa, poikkeustapauksissa tällaista leverage ratio-välintä voitaisiin käyttää. Tämä on nyt osa globaalia suunnitelmaa, jota meidän pitää vielä työstää ja onkin mainittu, että tulemme tekemään aktiivisesti työtä tässä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Yleensä ratkaisemalla aikaisempaa eh, kriisitilannetta, vaikuttaa myös siihen, miten hoitaa tulevat eh, eh, riskitilanteet. Ja haluaisinkin nyt kysyä seuraavaa, mitä tulee näihin systeemisiin riskeihin. Kysyisin, minkä kokoinen tästä uudesta neuvostosta tulee ja milloin tehdään miten päätös mahdollisesta systeemistä riskistä tehdään. Jos katsotaan esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankin toimintaa, niin jotkut ovat sitä mieltä, että asuntomarkkinat johtivat luottoriskiin, mutta jotkut ovat sitä mieltä, että tällaista ei ollut. Kuka tekee päätökset ja miten yksimielisiäkö päätökset ovat vai millä tavalla ne tehdään? Kysyisin myöskin, minkälaiset valtuudet tällä ryhmällä on sitten hätätilanteessa, minkälainen millä tavalla sen kompetenssi määritellään. Jos ajatellaan esimerkiksi yhdistymisessä kuningaskunnassa ilmenisi ongelmia, tämä nyt on vain esimerkki, niin voiko viranomainen sitten kääntyä eh, Englannin pankin puoleen ja sanoo, että olette tehneet toimineet väärin ja teidän tulisi tehdä niin kuin me sanomme. Kuuluuko tämä osana eh, tähän ohjelmaan? Tässähän nyt sanotaan seuraavalla tavalla decisions directly addressed to financial institutions in areas of community law directly applicable to them aimed at mitigating the effects of the crisis and restoring confidence in the markets. Misschien meneer... Niin, eh, puheenjohtaja, ehkä voisitte hieman eh, suorin sanoin selvittää, mitä tällä äsken lukemallani kohdalla tarkoitetaan. Ensinnäkin, sinä pyydät, sanot minulle, että me, mehän emme ole noita muotoiluja luoneet me sanomme, että me olemme valmiita aktiivisesti ottamaan osaan sellaiseen elimen toimintaan, jota Eurooppa pitää asianmukaisena systeemisen riskin kanssa pärjäämiseksi. Kysymyksessä pitäisi kohdentaa komissiolle, ehkä neuvostolle, ja päätöstä tapahtuisi yhteispäätösmenettelyn puitteissa. Sanoisin mahdollisimman selkeästi, että käsitykseni on sellainen, että meillä on ensinnäkin keskuspankkien johtajat 27 27 jäsenmaasta. Meidän kielellä on ESCBE-järjestelmä, ei eurojärjestelmä, vaan 27 eli ESCBE, e, Euroopan keskuspankit järjestelmä. Ei, me ainoastaan ää, keskuspankkien johtajat ja EKPn johtaja ja, ja varajohtaja, puheenjohtaja ja sitten jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset. Ja tämä on tällainen viisaiden henkilöiden elin, joka tarkastelee keskipitkän äh, pitkän aikavälin rahoitusjärjestelmän kestävyyttä ja oman viisautensa ja keski pitkän aikavälin näkemystensä perusteella se esittää varoituksia. Se ei ole mikään korviko kyseiselle viranomaisille, olivatpa ne julkisia tai yksityisiä. Ne raportoivat teille. Ne päättävät tai eivät te julkistaa tai olla julkistamatta suosituksiaan. Ja odotamme, että seuranta suunnitellaan sellaiseksi, että viisaat suositukset johtavat toimintaan. Mutta tämä keho, äh, elin ei ole äh, korvike muille viranomaisille. Ja, schön Sie wiederzusehen, Herr Trichet. Schön, dass Sie niin hienoa, että pääsitte tänne, herra Trichet. Esittäisin yhden kysymyksen, joka liittyy näihin tavallista poikkeaviin keskuspankin toimenpiteisiin. Varmasti lähdette liikkeelle siitä, että normaaliaikoina nämä toimenpiteet olisivatkin melko outoja. Minulla on vuoden 2008 vuosiraporttinne ja kysyisin, miten suuri on sellaisten, sellaisten arvopapereiden tilanne, jotka esitettiin tuolla. Kysyisin myöskin, mitä seuraa teidän mielestänne pankeille siitä, että joudutaan nämä vakuudet ottamaan takaisin? jos nämä erityistoimenpiteet päättyisivät. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä vaikutuksia tällä mielestänne olisi pankkien vakaudelle silloin, kun nämä vakuudet palautetaan. Ja sitten, mistä suuruusluokista puhutaan, kysyisin myöskin. Mitä tapahtuu silloin, jos suurin osa näistä riskeistä ilmenee sillä oletuksella, että olemassa olevien tietojen mukaan EKBn eh, pääoman ylittävällä tasolla mennään näiden vakuuksien kanssa. Kiitos. All, <clears throat> mention... Ensin jälleen kerran toistan, minkä jo sanoin, nimittäin jopa ennen myllärysten alkua jotka alkoivat meidän mukamme 9. elokuuta 2007. Me hyväksyimme yksityisiä arvopapereita eikä vain valtion varaministeriöstä niin kuin sama tilanne oli muissakin keskuspankkeissa. me hyväksyimme takeina, vakuuksina näitä, kun muut eivät me emme hyväksyneet näitä vakuutuksena, vaan myös lainoja hyväksyimme. Olemme siis tilanteessa, jossa meillä oli sellaiset avoimemmat lainanvakuuspuitteet. Olemme la- laajentaneet tätä epäsovinnollisin toimin, sovinnaisin toimin, mutta kun ajatellaan tätä lähtökohtaa, me tietenkin olemme muuttaneet tästä paljon tätä tilannetta. Ja nyt on tapahtunut niin, että on ilmeistä syistä, kun kriisi, avoin kriisi on kehittynyt syyskuusta viime vuonna, niin Pankit halusivat e, e, esittää paljon enemmän tällaisia yksityisiä arvopaperita meille, eikä näitä julkisia, joita aikaisemmin esitettiin. Te olette aivan oikeassa tässä ja olen samaa mieltä siitä, että kun pois, puretaan nämä poikkeukset toimet, joihin olemme nyt ryhtyneet, tarvitsee edistyksellistä toimintaa pankkien käytännössä peräänkuuluttaa tällaista käytöstä. Se on totta juuri tässä asiassa, jota korostitte. Tämä koskee yhtä lailla sit, sitä, että pankilla on nyt mahdollisuus saada uudelleen rahoitusta koko vuodeksi tai kuudeksi kuukaudeksi aivan alussa kriisissä. Meidän pysyvä aikamme oli kolme kuukautta, eikä puoli vuotta, eikä vuosi, joten jälleen tämäkin on osa tätä exit-strategiaa. Nyt ei ole vielä tämän aika, mutta pois tästä pitää aikanaan päästä. Sitten kun se aika tulee, niin tämän tyyppiset kysymykset, jotka otatte esille, niin niitä täytyy silloin tarkastella. Me julkistamme kaikki lukumme, joten oletan, että en nyt pitkästä teitä ollenkaan luvuilla, mutta sanoisin kuitenkin sen verran, että teidän kysymyksenne on relevantti. Jürgen Klut. Ja, ich... Kiitokset puheenvuorosta ensinnäkin. Palaisin Lotterin äskeiseen puheenvuoroon tai eh, lausumaan. Hän on nostanut esiin myös syitä eh, rahoituskriisin taustalla. Hän on nimenomaan kommentoinut ja kritisoinut sitä, kuinka laajoista markkinoista tässä on kyse ja rahoitusmarkkinoiden globaalia luonnetta myöskin ja todennut, että koko rahoitussektori on varsin laaja, liiankin laaja. Tietysti tämä voidaan tulkita toisinkin, jos halutaan, mutta tähän liittyen kysyisin seuraavaa. Kuinka te EKPn pääjohtajana arvioisitte tätä Katsoisitteko, että e, rahoitusmarkkinat voitaisiin ikään kuin kutistaa normaaliin mittoihinsa takaisin, niin kuin Claude esitti. Toisaalta e, katsoisitteko, että ylipäätään tämän tyyppinen muutos voisi olla mahdollista toteuttaa? Tässähän voitaisiin ajatella esimerkiksi Topin veroa. Tämä voisi ainakin joitain sektoreita supistaa. Mutta kuinka katsotte, onko tällainen primäärioikeuden kautta tarkastellen ylipäätään mahdollista? Ja sitten huhtikuun G20 huippukokous Lontoossa tuolloin kiinalainen valtiovarain, Kiinan valtiovarainministeri teki ehdotuksen siitä, että dollarista dollarin sijaan johtovaluutaksi otettaisiin ei euroa, vaan erityisosto-oikeudet, tästä, nosto-oikeudet, tästä lähdettäisiin liikkeelle. Mikä olisi teidän näkemyksenne tähän? You have addressed a lot of very, very important questions. Esitit koko joukon erittäin tärkeitä kysymyksiä. Ensinnäkin sanoisin, että Minun käsitykseni tapahtumien kulusta on se, olemme kokeneet sen, miten hauras globaali rahoitusjärjestelmä on. Ja olemme myös nähneet, että Euroopan toimijat, jotka ovat osa globaalia järjestelmää, ovat hauraat. Tämä tilanne täytyy korjata. Me emme voi sallia elämämme näin hauraassa maailmassa. Meidän täytyy pitää tästä huolta. Käsitykseni on, että kun vakava sairaus, kun sairaus on vakava, täytyy käyttää useampaa lääkettä yhtä aikaa. Minusta olisi iso ongelma, olisi iso virhe tehdä mistä mistään globaalin rahoituksen toimijasta syntipukkia. Se siis investointipankki, joka äh, yritysluotonlaitoksia, reittauslaitoksia pitää syntipukkina, niin silloin sanot kaikille muille, että he eivät ole to- toimien kohteena. Kaiken täytyy muuttua. Olen oikein tyytyväinen, että me etenemme näin, koska meillä on silloin metodologia sekä teollistuvissa maissa että teollisuusmaissa, ja me pyrimme käsittelemään kaikkia ongelmia. Eikä ole sitä mieltä, et, etteikö mitään osaa pitäisi runsaasti parantaa, koska hauraus tuli järjestelmästä itsestään. Mitä Tobin veroon tulee, millä vastustan sitä ainakin – ja jos kyseessä on tämä sellainen verotus, että Tobinin, niin Tobin verona pidetään, en halua puhua sitä enempää, mutta vastustan niitä, mitä dollariin tulee. Sanoisin, että nykytilanteessa on äärimmäisen tärkeää, että että globaalin talouden tasolla dollari on vahva. Niin kuin Yhdysvaltain viranomaiset Bernanke Geithner väittävät. He sanovat, että vahva dollari on se, mitä Yhdysvallat haluavat. Minä uskon tähän, uskon, että tämä on totta. dollarin vakaus on erittäin tärkeä. Uh, <clears throat> thank you, uh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos pääjohtaja. 25 vuotta olen toiminut eri tavoin rahoitusalalla ja tarkastelisin tilannetta vähän eri vinkkelistä. Useimmat poliitikot eh, tietysti eh, syytyvät Lehmanen, mutta näyttää siltä, että tässä puhutaan siitä, milloin kaikki alkoi. Ja tällöin Lehman Brothers mainitaan ja pankkeja tietysti syytellään aina. Mutta itse katsoisin, että ketju lähti liikkeelle politikoista, amerikkalaisista sellaisista, jotka tuoivat tämän uudelleen investointilain. Kuitenkaan koskaan ei sanota ääneen, että poliittisesta työskentelystä tässä on ollut kyse. Pankit sitten toteuttivat lakia, koska ne siitä hyötyivät ja tämä kaikki hoitui veronmaksajien rahoilla. Sääntelijät eivät tehneet mitään muuta kuin vain virheitä. bonuksia ja mitä kaikkea nyt esimerkiksi Lontoossa onkaan maksettu pankkialan eh, edustajille enemmän kuin koskaan historiassa. Eikä meidän varmasti tarvitsisi lähempää tästä kuulla. Eli miten sitten ne maat, joilla ei tämän tyyppisiä ongelmia ole ollut? Esimerkiksi Kanadassa, Australiassa näin ei ole käynyt siksi, että niiden sääntelyjärjestelmät ovat erilaiset kuin meillä. Ja voisi olla hyvä, että joku nyt puhuisi myöskin veromaksajien puolesta, että saataisiin tämä sotku hoidettua. Kuten sanoin, lähden siitä, että globaali rahoitusjärjestelmä, siinä ei pitäisi sormella osata mitään yksittäistä osaa, koska globaali rahoitusjärjestelmä osoittautui poikkeuksellisen hauraaksi sitten puuttuu sitkeyttä. Ja sen pohjana maailman talous on ollut vapaassa pudotuksessa. Tämä tilanne täytyy korjata. Kun me pyrimme tunnistamaan, mitä tehdä pitää, selvää on, että ne kansalliset järjestelmät, jotka ovat osoittautuneet äh, vastustuskykyisimmiksi, ovat suuren huomion arvoisia, koska tässä on paljon opittavaa. Heijastelisin tätä siinä, että kun tarkastelen esimerkiksi Kanadaa, täytyy sanoa, että kanalainen tapa hallinnoida omaa rahoitusjärjestelmää on ollut vastustuskykyinen. Siellä on todennäköisesti läksyksiä opettavana. En toki viittaa ainoastaan Kanadaan, mutta se on esimerkki. Se on sitkeä järjestelmä. Hyvä puheenjohtaja, hyvä pääjohtaja. Minun teki vaikutuksen se, mitä kerroitte ECBstä, varsinkin kun totesitte, miten te ja muutkin jäsenet toimivat johtokunnassa aktiivisina Viime viikkoina olen oppinut sen verran, että myöskin varoituksia ja suosituksia voitte esittää. Kysyisinkin nyt, olisiko mahdollista, että joudutte jonkinlaiseen puolustelutilanteeseen, jos esimerkiksi varoituksenne tai ohjeenne eivät sitten olisikaan sopivanlaisia? ja miten tämä kaikki hoituu, kun ajatellaan EKPn perusperiaatetta, joka on puolueettoman rahapolitiikan toteuttaminen, eli onko nyt olemassa riski, että tässä syntyisi jonkinlaisia eturistiriitatilanteita. Ja sitten toinen kysymys, jonka vielä esittäisin. Ennen kuin tulin parlamentin, olin 15 vuoden ajan finanssisektorilla töissä ja viime aikoina sitten Euroopassa käytiin keskustelua siitä, mitä ovat eh, systeemirelevantit eh, rahalaitokset. En ole keneltäkään saanut pätevää kunnon vastausta tähän. Voisikohan EKPn edustaja tässä mitä hieman jelpata? Ja sitten kolmas kysymys, sit tässä puheaikanikin jo päättyy, koskee valtion rahastoja euroalueen ulkopuolisia sellaisia – Kysyisin, mitä mieltä olette näistä, kun ajatellaan puolitoista viime vuotta. Ovatko nämä jollain tavalla edesauttaneet tai vaikuttaneet tähän vakaus- tai epävakaustilanteeseen? Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Niin kuin olen jo sanonut, IASB voi samalla tehtävänsä. Haluaisin myös sanoa, että tarkkailijoita tulee silloin, kun se on, tar- on tarpeen eri viranomaistahoilta. Konfliktiintressit ei todellakaan sellaisia ole, koska EKP itse saa, sillä on tukena Mastin sopimus. Se on tavallaan tällainen suojapaikka rahapolitiikka, niin kuin olen sanonut, ja tämä sanon jo johdantopuheenvuorossani ja jälleen kerran suositus, jonka teemme makrovalvonnasta, ehkä ei olisi niinkään erilainen kuin itse sanomme. Mitä tulee finanssipolitiikkaan, tarvitaan sitten myös rakenteellisia uudistuksia. Me teemme suosituksia näillä eri alueilla ja minusta näyttää siltä, että tämä ole sama asia, mutta Tämä saattaisi osoittaa teille, miten tämä voisi toimia. Jälleen kerran me haluamme, täy- se ei ole mikään täytäntöönpaneva elin, vaan antaa suosituksia. Me olemme vastuussa suosituksista, kun keskustelemme teidän kanssanne täällä valiokunnassa. Varsin usein joudun vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyvät rakenteellisen uudistuksiin. Olemmeko oikeassa, kun vaaditaan tällaisia uudistuksia? Me yritämme selittää, parhaalla mahdollisella tavalla ja minusta näyttää siltä, että tämä on myös osa työtämme ja tehtävän aluettamme. Kun sitten tarkastellaan systeemisesti relevantteja rahoitustoimielimiä, niin tätä voidaan sitten arvioida kyllä. E- erittäin ikävä kyllä. Meillä on näitä isoja pahoja esimerkkejä systemaattisesti tärkeistä rahoitus laitoksista hiljattain, joissa hallitukset molemmin puolin päättivät sitten yrittää välttää katastrofeja, arvioivat, että tämä on systeemisesti relevanttia. Luotan siihen, että heidän arvionsa oli oikea. Sodissa tapauksessa voimme nähdä, että yksi ainoa tapaus voi synnyttää dominoefektin kaikkialla. Sitten kaikki tavallaan syknoivat alaspäin päätösprosesseja teollisuusmaissa, nousissa talouksissa, rahoituslaitoksen niin edelleen. Saatoimme nähdä tämän, että tämä konsepti käsite systeemisestä tapahtumasta oli todellinen, mutta olen kyllä teissä kanssa samaa mieltä, että tätä voidaan arvioida harkinnan, harkita. Minulla ei ole mitään erityistä kantaa hallituksen rahastoista, jos tämä oli teidän viimeinen kysymyksenne. Mielestäni niillä jatkossakin on oma roolinsa, mutta tässä vaiheessa en ota mitään kantaa. Alfredo Paloni. Fredo Poloni. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja Trichet. Minulla on pari kysymystä säätelystä lukemani, näkemäni perusteella. Ja ajattelen näitä viranomaisia, niin EKPn luominen oli, niin EKPn luomisessa EKPlle annettiin paljon autonomiaa ja kun sen sitä koskevia säädöksiä luen, yksi kohta minua hämmentää. Se sanotaan, että tämä makroriskilautakunta, siihen ei saa missään tapauksessa sen johtoon saa missään kuulua EKP-neuvoston jäseniä. Eli minua hämmentää, Parlamentti ja viranomaiset eivät nimitä näitä jäseniä, vaan valvontaviranomaisen neuvosto. Eikö pitäisi taata kahdenlaisia takuita, erityisesti makro- ja mikroriskivalvonta liittyen? Di, di queste autorità e che quindi e che quindi ha richiesto... Eikö meidän pitäisi lisätä myös tämän viranomaisen vastuullisuutta? Meidän pitäisi avata enemmän kansallisia hallituksia, eikä, eikä ainoastaan tätä neuvostoa. If, if I understand well, uh... Jos ymmärrän nyt oikein, niin te viittaatte tähän ehdotukseen, joka on tehty mikrovalvonnan tasolla. Ja minun täytyy sanoa, että teemme työtä aktiivisesti tässä asiassa niin kuin te sanoitte, me emme suoraan ole siinä mukana, mutta meidän täytyy, itse, meidän täytyy päättää normaalissa konsultaatioprosessissa tästä asiasta. Me teemme aktiivisesti työtä, opiskelemme, tutustumme siihen, mitä on ehdotettu mikrovalvonnasta. Me tunnemme tietysti paljon paremmin makrovakavaraisuuselimen, koska aivan alusta lähtien olemme olleet suoraan mukana – tällä tasolla, joten olen nyt erittäin varovainen kaikista näistä kommenteista, joita teitte mikrovalvonta viranomaisista ja toivon, että suotte tämän nyt anteeksi, koska kuten sanoin, me sitten jatkossa näemme, minkälainen mikä on neuvoston päätös. Mutta jossakin vaiheessa te sanoitte, että että EKPn puheenjohtaja ei kuulu johonkin johtokuntaan, enkä nyt oikein ymmärtänyt, mitä te tarkoititte. Potrebbe non essere coinvolto dal nuovo regolamento. Ehkäpä se ei kuuluisikaan uusien sääntöjen piiriin. Again, again, you're back to the... Siis jälleen tämä liittyy mikrovalvontaviranomaisiin. Ja Tämä on, on aivan selväsnaisesti ehdotun Rosier-ryhmässä. Siis tämä ei ollut suuren ö, määrän parlamentaarikkoja tukema ajatus, että meidän pitäisi olla mukana mikrovalvonnassa, mutta tätä ei myös vaadita Larosier-raportissa, eikä tätä halua myöskään komissio eikä neuvosto, joten Tietysti te itse päätätte tästä, mutta minulle tämä kyllä on sellainen asia, josta on jo suurin piirtein päätetty. Mutta kuitenkin siis meidän täytyy ottaa kantaa ja vastata tähän kysymykseen neuvoston nimissä, koska tämä on nyt tätä konsultaatioprosessia kerran. Hyvä puheenjohtaja, hyvä pääjohtaja. Lähden liikkeelle viimeisimmästä kommentistanne Euroopan parlamentti pankkidirektiivin osalta selkeästi totesi, että haluamme integraatiota ja EKB vahvemmin mukaan. Minulle kuitenkaan se, mitä on saatu aikaan, ei vielä riitä, varsinkin kun pidetään mielessä se, mitä totesitte, eli että rahoitusrakenteet ovat globaaleja luonteeltaan. Kuitenkaan eurooppalaista valvontaa ei ole. Kuinka voidaan ajatella sitten, että globaali valvonta saataisiin aikaan? Mielestäni näin pitkällä ei vielä olla. Mitä mieltä te tästä olette? Ja sitten kysymys siitä, mikä, mitkä kustannukset ovat aiheutuneet tästä kysymystä ja mitkä ovat sitten oman pääosan osuudet, miten tässä tulee menetellä, koska asia tulee esille joka tapauksessa vielä syksyllä. Ja sitten vielä kysyisin, eh, sanotte, että ongelmana ovat rakenteet, eivätkä yksittäiset instituutiot tai tuotteet. No tähän voin yhtyä, mutta voisitteko mainita ainakin yhden näistä rakenneongelmista, joilta tulisi siis pyrkiä välttymään? Ja sitten taas eh, poismenostrategia ja eh, velat, inflaatio, velat pystyvät myöskin aiheuttamaan inflaatiota ja miten näitä tämässä yhteyden kahden prosentin rajan suhteen, mikä merkitys velkapolitiikalla on tässä teidän exit-strategiassanne? Thank you very much for your questions. Kiitoksia kovasti kysymyksistänne. Ensimmäiseen kommenttiin sanoisin sen verran, että että mitä nyt yritämme tehdä globaalilla tasolla. Ja olen tyyvänkin tähän. Olemme siis päättäneet G... Olen tyytyväinen siihen, mitä on G20 päätetty. Sehän kattaa sekä teollisuusmaat että nousevat taloudet. Meidän täytyy saada aikaan samanlaisia periaatteita, käsitteitä. Tämä on erittäin tärkeää. Me tarvitsemme yhtäläiset mahdollisuudet, jos haluamme olla kestävämpiä riskien edessä, niin tarvitsemme yhtäläiset mahdollisuudet kaikkialla, toimintamahdollisuudet. Tämä oli siis teoria vanhassa Basel-komiteassa. Se luotiin sellaisena aikana, jolloin oli vallan hirvittävä kriisi, siis 80-luvulla. Tämä oli näihin sovereinien rahastojen riskeihin valtioomistaisen rahastojen riskeihin. Ja tässä silloin puhuttiin vakavaraisuudesta tasolla. Onko sitä nyt sovellettu oikealla tavalla vai ei? Te itse päätätte, mutta selvää kuitenkin oli, että meidän piti parantaa huomattavasti miten oikeusolla tavalla sovelletaan yksinkertaisia periaatteita globaalilla tasolla. Ja voidaanko vaatia, että yksi ainoa viranomainen on vastuussa täytäntöönpanosta. Ja silloin tietenkin käsite liittyy siihen, miten eri hajaantuneet viranomaiset soveltavat sitä käytännössä globaalisti, mutta jopa Euroopankin tasolla. Tiedän kyllä hyvin, mikä teidän kantanne on, koska sanoitte sen aivan selvästi. Ja sanoisin, että parhaana mahdollisuutena olisi hyvä, että olisi yhtenäinen viranomainen Euroopassa hoitamassa tätä asiaa mikrovalvonnassa. Mutta näin. Tätä ei ole kuitenkaan nyt ehdotettu. Luotan siihen, että on erittäin epätodennäköistä, että on, että on sellainen mahdollisuus, että otetaan huomioon eri maiden kannat tässä vaiheessa. Ja siksi ymmärränkin, että pahoittelette tätä asiantilaa, mutta minä usein tässä vaiheessa olen taipuvainen uskomaan siihen, että tämä on tällainen elämään liittyvä tosiasia. Mutta tämä on sitäkin tärkeämpää silloin, että olemme varmoja siitä, että samat yhtenäiset periaatteet Euroopan tasolla, samat direktiivit toteutuvat käytännössä täsmälleen samalla tavalla oikeudenmukaisesti ja tukeutuvat samaan käsitteeseen jokaisessa maassa. Mitä tulee tähän poispääsystrategiaan, ymmärrän kyllä kantanne, te ette ainoastaan tai ei pidä päästä eroon vain näistä poikkeuksellisista toimenpideistä, vaan pitää hoitaa omaa rahapolitiikkaa, tehdä mm, poliittisia päätöksiä, ja tämä tässä on aivan selvää, niin kuin aina sanon. Meidän pitää tehdä kaikki, mikä on välttämätöntä, jotta me voimme jatkossakin kertoa teille ja kansalaisillemme, että voitte luottaa meihin, keskuspankkiin. Me saamme aikaan hintavakautta keski- ja pitkällä aikavälillä. Ja, lisä, ja sitä paitsi, kun vuoden lopussa laskemme, mitä olemme tehneet siitä, kun eurotettiin käyttöön, ensimmäiset, minkälaiset eh, nämä ensimmäiset 11 vuotta ovat, ovat olleet, niin silloin kyllä näette, että olemme täyttäneet tämän päämandaatin, jonka tekin meille annoitte, jonka Euroopan demokratit olivat meille antaneet. Minä ja kollegani olemme ylpeitä tästä, mutta se seikka, että me olemme uskottavia myös tulevina aikoina, se mm, silloin tämä näkyy tämänkin markkinakorossa keski- ja pitkäaikavälillä meillä on tämä käsite hintavakaudesta, joka on nyt uskottava, sen pitää olla uskottavaa kaikkien markkinatoimijoiden ja investoijien silmissä Euroopassa ja muualla maailmassa. Um, uh, Herra Trichet, kuten kollegani, haluaisin kiittää teitä. Kiitos, että pidätte kokouksiamme ja kysymyksen tärkeänä puhun raha- ja fiskaalipolitiikasta. Niiden pitäisi yleensä kulkea rintarinnan ainakin vasen ja maan oikean käden pitäisi tietää, mitä ne tekevät. R- rahapolitiikan puolelta sanoitte, että nyt ei ole oikea aika ryhtyä tähän exit-strategiaan. Ymmärsin, mikä oikein. Mutta euroalueella tämä ohje on vähän epäselvempi. Aika komissio sanoi, että nyt ei ole aika lopettaa fiskaali elvytyspolitiikkaa. Toisaalta se rapsauttaa näitä menettelyitä. Myöntämättä, että tämä kriisi on erityinen tilanne sinänsä. Eikö pitäisi maa, maa maitaan odottaa ainakin yhden kvartaalin pituista nousukautta ennen kuin Äh, ryhdytään näihin toimiin. Ensiksi täytyy sanoa, että me täysin tuemme komissiota erittäin vaikeissa tehtävissä, joilla pyritään huolta siitä, että vakaus- ja kasvusopimuksesta täytetään pannaan. Äh, if our people would, and the investors, the savers, äh, ilman sitä kuluttajilla, investoijilla, markkinoilla ei olisi siis sellaista tunnetta, että äh, jos kesk, ne kokevat, että keskipitkällä pitkällä aikavälillä valtion talous ei olisi äh, hyvässä kunnossa, elpyminen tyssäisi. Me tuomme tuota komission viestiä. Euroopan tasolla kokonaisuudessaan. Fe, budjettipolitiikan pitäisi normalisoitua, kun nousu alkaa, ei kun se on voimassa. Ja viimeistä 2011. Näin komissio sanoi, ja mä täysin tuomme sitä. Tietysti jollakin mailla on lisää ongelmia liittyen ää, ylimääräisen velan osuuteen BKT liittyen ää, alijäämän kokoon. Ja markkinat ja kuluttajat tietysti reagoivat tähän korkospredien kautta ja myöskin kansalaiset luottamusta. Tämä on erittäin tärkeää. Lähden siitä, että ei ole mitään ristiriitaa minun mielestäni sen osoittamisen välillä, että me kykenemme, palaamme kestävään järjestelmään ja sitten kestävän kasvun tilanteeseen. Luottamuksen puute loitaman draaman. Mr. Kutas. Thank you, Madam Chair. Dear Mr. Trichet. Eh, kiitos puheenjohtaja herra Trichet. Euroalueen vakauttaminen ja toiveet siitä, että kasvuun jälleen päästäisiin, ovat varsin optimistisia näkemyksiä eh, niidenkin maiden osalta, jotka ovat liittymässä euroalueeseen. Mutta kuten tiedätte, eh, vaje, jonka mainitsitte, useimmissa jäsenmaissa nyt ylittänee kolmen prosentin rajan. Ja keskimääräisessä hallituksessa ehkä päästään 80 prosenttiin. Kuitenkin kun ajatellaan uusia jäsenmaita, niin niiden ongelmana nyt on pitää kiinni hankalassa tilanteessa Maastrichtin kriteereistä. Kriisi uusissa jäsenmaissa osittain ainakin on seurausta erityisistä eriytetyistä reaktioista euroalueella ja sitten euroalueen ulkopuolella varsinkin mitä tulee luottohallinnointiin. Ja kysyisinkin asiasta, joka liittyy nykypuitteisiin, eli mitä lisätoimenpiteitä katsotte tarpeellisiksi, jotta autettaisiin uusia jäsenmaita liittymään euroalueeseen? Ja kysyisin, niin kuin äsken itse totesitte, eh, sopivin lääkkeenne tässä tilanteessa. Thank you. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Tietysti se, että euron, euroon alueeseen tulo, mukaan on asia, joka liittyy strategiseen tahtoon – poliittiseen tahtoon kaikkein jaloimmassa merkityksessä, nimittäin tarvitaan kaikkien osapuolten tahto tähän tavallaan ja aina panen merkille sen seikan, että ne, jotka kuuluvat euroalueeseen, liittyivät siltä pohjalta, että kautta yli puoluerajojen yhteiskunnan eri ryhmät puolsivat sitä. Tietenkään tämä ei ole hämmästyttävää, koska itse EKP niin kuin sanoin, hoitaa tämä valuutta ottaen huomioon kaikki erilaiset mm, lähtökohdat. Tämä tietenkin on tällainen ensimmäinen kommentti. Ja toisena tähän liittyy kriteerit. Ja tällä hetkellä, kun puhun, vaaditaan, että pitäisi täyttää nämä kriteerit ennen kuin liitytään euroalueeseen. Ja me yritämme itse keskuspankkien kesken toimia mahdollisimman hyvässä yhteistyössä yhteisen ymmärryksen pohjalta. Me tapaamme EKPn yleisneuvostossa joka neljännes vuosi. Meillä on pysyviä yhteyksiä, meillä on paljon teknistä apua, monenlaista apua EUn sisällä 27 jäsenvaltion kesken ja jatkossakin tulemme tekemään yhteistyötä hyvin paljon ja tämä ESRB tulee tiivistämään yhteistyötä, koska sen pitää toimia 27 tasolla, antaen suosituksia ja arvioita riskeistä. Minä siis tietysti meidän oma vastuumme on myös siinä, että säilytämme oikean järjestyksen euroalueella, koska euroalue on ensimmäinen tärkein asiakas ja tärkein lainan rahana rahoittaja Keski- ja Itä-Euroopan maille. Mutta tässä vaiheessa sanoisin, että yritetään nyt kaikki helpottaa tätä EUn hyvää toimintaa, kun tiedämme kerran, että 25 maata ovat sitoutuneet liittymään EU-hun sitten, kun aika sille on ja kun kriteerit täyttyvät. Olof Schmidt. Thank you very much. Uh, Kiitokset, herra Trichet. Toivottavasti lukon 25, ehkä yksi vähemmän. Haluaisin ymmärtää eh, nyt eh, näiden ehdotusten eh, vaikutukset komission viime viikkoista asiakirjasta puheen huhun. Ehkä saan teiltä hieman lisäselvitystä, en ole oikein ymmärtänyt. ICB ei ole oikeudellisesti sitova, se on suositus. Mutta jos suositukset, joita esitätte eri viranomaisille ja jäsenmaille, jos niistä ei pidetä kiinni, niitä ei noudateta, niin mitä tällöin tapahtuu? riskinähän on se, että ISFn viranomaisten toiminta hankaloituu, jos tämä tästä seuraisi. Ja olen ihan samaa mieltä kanssanne siitä, että euro ja euroalue on ollut ankkurina tässä kriisissä myös niiden maiden osalta, jotka ovat euroalueen ulkopuolella. Eli ISRBn puheenjohtajaksi ehkä voitaisiin valita hyvin erityyppisiä edustajia ja hallituksia. En tiedä, olisiko ISEBin kannalta ajatellen vaarallista, jos se olisi puheenjohtajana ESRBssä. En nyt tarkoita kuitenkaan sitä, että te itse henkilökohtaisesti tässä tehtävässä toimisitte, mutta että tämä viranomainen kuitenkin liittyisi EKPn. Ja sitten kysymys, jota muutkin tässä sivusivat, totesivat, että Euroopan, Eurooppa voi olla yhtenäisempi tämän kriisin jälkeen, mutta toisaalta totesitte, että se on myös hajallaan, enemmän hajallaan, eli euromaat ja sitten me muut toisaalta. Olisiko mahdollista ajatella, että näitä kriteereitä nyt hieman äh, löyhennettäisiin, niin kuin tässä on jo esitetty. Thank you very, very much indeed. Uh, on the first point, which is very important, I would say... Paljon kiitoksia tuosta ensimmäisestä näkökohdasta, joka on erittäin tärkeä. Sanotaan, että olisi harkinnanvarainen kysymys, josko EC ja RBn suositukset tehdään julkisiksi vai ei. Mutta se julkaiseminenkin on harkintakysymys ja oletaan sitten tämän harkinnan käyttäminen. Ratkaisee osaa sinun meditaatiosta. Koska ajattelet, että jos on suositus, perustuen tuohon noudata tai selitä periaatteeseen, ja tätä periaatetta ei noudata, ehkä tämä saattaisi instituutti hankalaan kysymyksiä tilanteeseen kyseessä olevan instituution. Jos järkelee ihan loppuun saakka, niin ajatellaan, että ei, ei sitä muuteta mitään. Jopa suositus, voisi ajatella, että suosituksetkin tuottaisivat ei toivottuja vaikutuksia, mutta meillä oli hyvä vastaus. Vastaukset voivat olla julkisia, mutta joskus ne voivat olla tehokkaampia, jos ne eivät ole julkisia. Mitä tulee ESRBn puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan? tämä on nyt selkeytynyt. Tämä, tämä neuvosto on se, joka päättää. Se voivat sanoa, mitä he haluavat. He voivat vastata paremmin kuin tässä. ECB could try to change the proposal. Eikö ehdotusta voi muuttaa? Minusta tämä on sinne korrekti ehdotus. Meillä on tämä yleisen neuvon neuvosto 27 jäsentä. Me tiedämme, että tämä on 27 jäsenvaltion tasolla, eikä mikään euroa tai ei euroalueen tasolla. Näin neuvosto on ajatellut varmaan. Mä sanoin, että en usko, että mitään hyvää Euroopalle, jos me muutamme kriteereitä. euroalueelle liittyminen. Meillä on jotain, jota tehdään kriisien välttämiseksi, sateenvarjon saamiseksi. Se on äärimmäisen tärkeä päätös. Ja yhteisen kohtalon. Kriteereiden menen on hyvä asia. Niin, puheenjohtaja. Herra pääjohtaja, on hienoa, että pääsitte tänne tulemaan tänään. Vastasittekin jo osan kysymyksistä, niin kysyisin lähentymiskriteereistä. Onko niistä kiinni pidettävä? Tähän vastasittekin jo. Kuitenkin myöskin munkinlaisia ääniä esitetään uusissa jäsenmaissa, koska ihmiset kysyvät, ovatko kriteerit, voidaanko niistä pitää kiinni muissakaan jäsenmaissa jotkut nyt sanovat pahat äänet, että ne koskisivat vain niitä, jotka ovat euroalueen ulkopuolella. Ja sitten kysymykseeni. Ne maat, jotka haluaisivat liittyä euroalueeseen, Niissä usein sanotaan, että kyseessä on haaste, joka koskee vain eh, kyseistä maata, mutta eh, ei ole olemassa sellaista yhteistä politiikkaa, joka auttaisi näitä maita eh, liittymishankkeessa. ehkäpä tämä liittyminen eh, auttaisi näitä maita kehittymään, varsinkin kriisin aikaan. Ja kysyisinkin, onko eh, ajateltu esimerkiksi, komissiossa ajateltu pitkän aikavälin eh, suunnitelmaa laajentaa euroaluetta, ja jos tällaista strategiaa on ajateltu, niin mitä mieltä sitten EKP olisi tällaisesta pitkän aikavälin strategiasta? I negotiated the Maastricht Treaty. Olin neuvottelemassa Maastrichtin sopimuksesta kollegoni kanssa pysyvien valtion sihteereiden kanssa, mukaan lukien Saksan presidentti. Meillä oli mielessä se, että voisimme alkaa euroalueen, tai meidän täytyy aloittaa euroalue kuuden, seitsemän maan kanssa, jotta saattaisi tarvittava kriittistä massaa. Valtioiden päämiehet silloin olivat sitä mieltä, että saattaisi olla mahdollista, että vain kaksikin maata alkaisivat euroalueen. Mutta joka tapauksessa aloittaa piti ennen vuotta 2000. 99 tästä päätettiin Maastrichtissa, vaikka kaksikin maata vain liittyisi. Me aloitimme, silloin meitä oli 11 euroalueella, ensimmäinen tammikuuta 1999 maata. Tämä oli fantastista. Ja todistus siitä, että euroaluekonsepti oli tällainen kaiken kattava. Kattoi paljon enemmän maita kuin ennakoitiin neuvotteluvaiheessa. Sitten varsin nopeasti meitä olikin jo 12, nyt meitä on 16, mukaan lukien kaksi entistä kommunistista maata. Joten jälleen kerran ei tämä ole mikään suljettu kerho, eikä se saa sellainen olla. Mutta jokaisen yksittäisen maan täytyy päättää liittyä ei sen takia, että on aloittanut tämän strategian vain sen takia, että olivat sitä mieltä, että olivat valmiita, uskoivat, että heidän pitää jakaa tämä yhteinen kohtalo ja sitten oli tavallaan tällainen laaja eri näkemyksien kirja ja kriteerit olivat, paikallaan, joten mielestäni me pitäisi tällä tavalla jatkaa. Ja 16 maata, kun siis aloitimme 11, on valtava lisäys. Mehän puhumme historiallisesta ilmiöstä. Tämä on historiasta tämä on todellakin merkittävä. Ja tulemme jatkossakin tekemään paljon. Meidän pitää laajentua vahvan valmistautumisen ja lähentymiskriteereiden pohjalta. Se on välttämätöntä. Um, um, Kiitos, arvo puheenjohtaja. puheenjohtaja. Minäkin tulen maasta, joka tulee euroalueen ulkopuolelta. Mutta olemme osa sitten näitä muita maita, me kuulla. Me olemme ensimmäinen maa, joka tarvitsi eu rahoitustukoja kriisin alkaessa ja suurelta osin se johtoi maan virheellisestä talouspolitiikasta. Sitä hän ei voi kiistää. Tämä on fakta. Enkä me ole päässeet kuulosta vielä pankit eivät luottoja antolainausta harjoita ja mullistus saattaa uhata maata ja me, meillä on katkeria kokemuksia kriisinhallinnasta, koska kuten aikaisemmin mainitsin kokouksen aikana, de facto tämä tasavertaisen kohtelun, kohtelun periaate, sitäpä ei juuri kriisihallinnassa sopeutettu. Lokakuussa 2008 äh, Unkari pyysi swap-sopimukselle äh, tai EKPltä. Me emme saaneet lupaa Ruotsi tai Tanska Äh, saivat nämä oikeudet tämän swap, swap sopimusten käyttöoikeudet, mikä viittaa siihen, että euroalueen sisällä tai ulkopuolella ei sen enempää ole, ole tässä vertaisuutta. Euroalueen ulkopuoliset maatkin ovat eriarvoisia keskenään. Kysyisinkin seuraava liittyen ekp -hän. Olisi erittäin tärkeää keskeitä arvomaiden ongelmia käsiteltiin osan, osana – tätä yhteistä ongelmaa. Unkarissa ulkomaanvaltoissa tehneitä lainanottajia, ää, lainanottajat eivät selviydy lainoistaan ja tämä on ja näin suuressa määrin, mikähän on EKPn kantaisia. On, you, you have asked a question, the last question was on the ESP. Niin, kysyitte ISRPstä, viimeinen kysymyksenne, mutta jotain jäi epäselväksi. Voisitteko toista? Niin, pyyntö ja kysymys. Kun ISRP aloittaa toimintansa, niin yhtäläisen kohtelun periaate jäsenmaille. Olisi hyvä, jos tätä sovellettaisiin paremmin, koska meillä on melko lailla huonoja kokemuksia aikaisemmasta, niin kuin totesin. Eli sellainen pyyntö, että keski- ja itäisen Euroopan maiden kohtelu olisi saman sateenvarjon alla, varsinkin meidän maassamme luottotappiosta eh, kärsineitä on kovin paljon ja toivoisin, että tulevaisuudessa tilanne olisi parempi. First. Niin. Sitten kun mennään näihin epätavallisiin eh, toimenpiteisiin eh, teidän alueellanne, eh, kun ajatellaan omaa keskuspankkianne tällä alueella ja tässä yhteydessä eurojärjestelmä, niin kerroimme pankeille, että Keski-Itä-Euroopan maiden tuet, niitä tulee, niiden tulee jatkaa likviditeetin jakamista. Tämän viestin teimme ihan kristallin kirkkaaksi. Ja tämä ei ehkä tullut ihan selväksi, mutta näin kuitenkin pyrittiin auttamaan omaa maatanne ja myös muita. Ja Repo, kahden välinen sopimus tehtiin myös Unkarin keskuspankin kanssa tilanteen helpottamiseksi näinä hankalina aikoina. ISRPn määritelmän myötä on 27 eh, maan muodostama eh, elin ja on tietysti arvioitava riskit näiden 27 osalta ja ajatus siitä, että voitaisiin tarkastella myös eh, ulkovaluutta antamassa ähm, myönnettyjä luottoja, niin kuin mainitsitte. Tämä on yksi kysymys, ainakin omasta mielestäni, joka voitaisiin ottaa ISRBssä tarkastelun kohteeksi 27 jäsenen kesken. Uh, thank you, Madam. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja Trichet. Minulle on suuri ilo puhua tänään. Olen samaa mieltä laustanne kanssa, että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä. Teidän päätöksenne antaa äh, vahvistettua luottotukea. Siihen liittyy tämä exit-strategian samanaikainen laatiminen, mutta fakta on se, että euroalueen korot ovat historiallisen alueita ja kesäkuussa euroalueella deflaatio valitsee myös kertaa ja äh, tämä vuotuisella tasolla deflaatio oli elokuussa 0,7 prosentin tasolla ja pankit antavat voimakkaita negatiivisia signaaleja lainaille kuluttajien ja lainaajien luottamus on erinomaisen alhaalla. Minä uskon, että ää, äh, korkean pitäminen alhaalla saattaa heitä suuren uhan Pitää ajatella 90-luvun Japanin kriisiä laskevien, ää, laskevien korkotason vaikutus Japanin elpymiseen oli, on pidettävä mielessä. Joten haluaisin kuulla, mitä ajattelette stagflaation eli deflaatiospiraaliin mahdollisuudesta Euroopan alueella. Toisekseen luottamuksen puhuta on yksi talouden elpymiseen suurimmista esteistä. Meidän pitäisi olla selville, että tämä luottamuksen puutteen spiraali jyrkkenee. Oletko, tuotko sitä ajatusta, että pankit, jotka pitkälti veronantajan rahalla pelastettiin, niiden pitäisi tehdä ensimmä, ottaa ensimmäiset askeleet lainan otoon yksinkertaistamiseksi. Miten ajattelet tehdä sen? Onko sinulla jotain lisäideoita? pitäisi olla pankkeja liikkeelle. Kiitos. Uh, <clears throat> first on the, uh... Ensin deflationaarisesta ilmiöstä. Niin kuin minä sanoin, jo pitkän aikaa sitten oli, olemme nähneet sen, että inflaatio laskisi ja joutuisimme negatiiviselle puolelle jossakin vaiheessa, niin palataan positiiviseen vaiheeseen. Mutta kaikkeen pitää tämä ymmärtää, markkinat, tarkkailijat, markkinaosallistujat. Ja selvästikin olemme nyt edenneet niin kuin sanomme alusta lähtien, koska kaikki tämä johtuu tähän base-efektin perusinflaatioon tai energiaa muun kysymyksiin. Siis ei ole syntynyt varsinaisesti deflaatio, deflaatioriskiä käytännössä Euroopassa ja meistä nyt on tullut selväksi tarkkailijoiden silmissä tämä asia. Mitä tulee sitten luottamuksen puotteisuutta, se on täysin samoja teidän kanssanne. Luottamus on se, mikä tässä on tuhkana tuulen hävinnyt 15. syyskuuta viime vuonna jälkeen. Ja meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta saamme uudestaan vauhtia voimaa luottamukselle yrityksissä, kotitalouksissa, kaikessa päätöksentekoprosessissa. Tähän me itse pyrimme olemalla rohkeita. Ja te varsin ystävästi puhuittekin, tässä puhuitte, että me teemme rohkeaa politiikkaa silloin kuin tarpeen. Ja mukaan lukien tällaiset poikkeukselliset toimet silloin, kun se on tarpeen. Ja myös pitää olla ehdottoman selvillä vesillä siitä, että emme ikinä tule hyväksymään – sitä, että eroamme perustavoitteistamme pitkällä ja keskiaikavälillä hintavakauden toteuttamista. Ja näin tapahtuu, koska inflaatioodotteet ovat aivan linjassa meidän hintavakausmääritelmämme kanssa keski- ja pitkällä aikavälillä. Mikä tahansa, vaikka nyt onkin varsin alhainen inflaatio tällä hetkellä, ja voin vahvistakin teille, että teemme kaikkemme, jotta parannamme luottamusta. Se on tämä viesti. Question is from Mr. Bokros. Herra Bokros, sitten viimeisenä. Tässä ei ole enää tulkilla työaikaa kuin viisi minuuttia jäljellä. No en minä tulkkausta tarvitsekaan. Kiitos mahdollisuudesta nostaa tämän kysymyksen. Jatkan niistä asioista, joissa puhutaan Maastrichtin kriteereistä. Te varsin selväksi teitte, hyvä herra sen, että liittymiskriteerit, niistä on kiinni pidettävä ja voin yhtyä tähän näkemykseen, mutta silti herää kysymys siitä, ovatko nämä kriteerit e, johdonmukaisia, e, varsinkin kun ajatellaan e, euroalueen maita ei niinkään ulkopuolisia. Jotkut toteavat, että eh, kriisi ehkä on muuttanut meidän eh, suhtautumistamme eh, siihen, miten johdonmukaisesti tulee noudattaa Maastrichtin kriteereitä. Jotkut saattavat olla sitä mieltä, että tarvitaan Gröntakout-tyyppinen kriteeri aiheuttaa varsin erilaisia eh, tilanteita kuin pelkkä fiskaalinen velka. Jotkut sitten sanovat, että fiskaaliset kriteerit tulisi myöskin jättää pois, koska nykyisellään näistä monet maat eivät voi kiinni pitää, eivätkä ehkä myöhemminkään. Ja kysyisinkin teiltä, en nyt eh, tässä kysy EKPn eh, hallintojohtajaa, vaan pikemminkin valvojana, eh, miten te katsoisitte, kuinka kannattaa eh, tässä menetellä, jotta kohesio kuitenkin euroalueella säilyy? <laughs> Ehkä näitä voi erottaa. Sanoisin vaan, että kun EKPn neuvosto pitää kriteereistä kiinni, voin sanoa, että voin sanoa, että me vain toistamme sitä, mitä Komissio itse sanoo, mitä tietääkseni useimmat näistä muista sanoisivat, mitkä eivät halua ehdottaa, että etteivät ne halua liittyä epänormaalissa olossa silloin, kun tilanne, kun, kun konvergenssi ei vallitse. Olen samaa mieltä, että kriteerejä täytyy arvioida. Täytyy myös ajatella myös muita tekijöitä, jotka ovat talouden hyvän toiminnan kalta hyödyllisiä. Jos ajattelee vain euroalueen sisäpuolista aluetta, meillä on vakaus- ja kasvusopimus, joka euroalueen sisällä puree paremmin kuin euroalueen ulkopuolella, koska siinä on sanktioita, joita verrokit ovat komission ehdokasta ehdotuksesta ottaa käyttöön. Mutta minä aina vaadin työn yksikkökustannusten seuraamista kilpailukyvyn arviointia hieman sisällä, vaikka siellä on saa tällaisen vakaussopimusta, vaan se on talouden toiminnan kannalta tärkeää. Ja me jatkuvasti vaadimme rakenne uudistuksia, vaikka se ei ole vakaus- ja kasvusopimuksen elementti, mutta se on kaikkien talouksien hyvä toiminnan kannalta tärkeää ja euroalueella erityisesti. Kiitos. Ähm. Kiitokset. No niin, tässä tuli paljon asioita. Lämpimät kiitokset. Yhdeksältä aamulla jatkamme huomenna komission jäsen Cruz ja sitten Jean-Claude Juncker tulevat silloin vieraaksemme ja kiitos myös tulkeille ylimääräistä minuuteista. Kiitos.